colleagues. Welcome, please all. Hyvät kollegat, tervetuloa. Olkaa hyvät ja istukaa kaikki paikoillenne. Olemme valmiita aloittamaan ensinnäkin koordinaattorin kokouksen 29. syyskuuta. Pöytäkirjaluonnos on osa papereitanne ja ellei huomauttavaa ole pöytäkirjan suhteen, se katsotaan hyvätyksi Tämä kokous lähetään webstreaminä ja minulla on kaksi lisähuomiota. Haluaisin muistuttaa kollegoille, että äh, tutkintavaliokunnan artiklan 40.1 kohdan mukaisesti ihmisten nimiä ei saa julkaista. Tämän vuoksi 15. syyskuuta Strasbourgissa järjestetty kokous ja tuon kokouksen webstreaming poistetaan Tämän lisäksi Signal Royal, äh, Ranskan ympäristöministeri, on luvannut tulla vierailemaan valiokunnassamme. Me etsimme parhaillamme sopivaa päivämäärää. Pyydän joustavuutta jäseniltä. Pyrimme löytämään lisäpäivämäärän joko Strasbourgista tai Brysselistä tälle kokoukselle. Ja olemme yhteyksissä muihin ministereihin tällä hetkellä. Onko mitään huomioita? ellei huomioita ole, me voimme siirtyä kuulemiseen. Nyt äh, Anteeksi, aina unohdan aina varmistaa sen, että me sovimme 20. ja 15. syyskuuta, 12. ja 15. syyskuuta 2016 järjestettyjen kokouksen pöytäkirjoista. Ne ovat saatavilla verkkosivuilla. Meille ei huomiota ole, nekin katsotaan hyväksytyiksi. Kommentteja ei taida olla. Nyt voimmekin siirtyä kuulemisosioon. Tohtori Antonio Erario, tervetuloa. Tohtori Erario on kansainvälisen säätelyasian osastopäällikkö liikenneosastolla infrastruktuuri- ja liikenneministeriössä Italiassa. Paljon kiitoksia siitä, että hyväksyitte tämän kutsun. En esittele teitä tämän enempää. Annan teille heti puheenvuoron, jotta voitte esittää alkukommenttinen. Nyt aloitamme siis kuulemisemme. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Buon pomeriggio, signore signori. Kiitos, rouva puheenjohtaja, ja hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat. Oletan, että saan puhua Italiaa. Ensinnäkin kiitokset emis tutkintavaliokunnan puheenjohtajalle kutsusta tulla tähän kuulemistilaisuuteen. Olen tyytyväinen että saan edustaa täällä liikenne- ja infrastruktuuriministeriötä. Me olemme se viranomainen, joka osallistuu keskusteluun EU- ja kansainvälisellä tasolla, kun puhutaan ajoneuvoista. Me olimme julkinen viranomainen. Meillä on noin 200 virkamiestä töissä siis ministeriössä Roomassa ja sitten myös itse testikeskuksissa, jotka tekevät sitten tyyppihyväksyntätestejä. Tämä päästökysymys, jota täällä käsitellään, on erittäin tärkeä, koska tutkimukset ja testit, joita on tehty eri jäsenvaltioissa, muun muassa Italiassa, ovat näyttäneet, että myös muut yritykset kuin Volkswagen ovat käyttäneet Eh, estolaitteita. Ja tässä siis on osittain kuitenkin pidetty kiinni eh, asetuksesta, mutta kuitenkin on ollut typen oksidipäästä, jotka ovat olleet korkeampia kuin mitä laboratorio-olosuhteissa on mitattu. Tätä on perusteltu osittain sillä, että olisi ollut tärkeää suojella moottoria, eli Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi pakokaasujen takaisin kierrätystä täytyisi muuttaa ja myös päästönhallintajärjestelmää. Euro 5 ja euro 6 asetukset tämän periaatteen periaatteessa sallivat, mutta Italian liikenneministeriö on sitä mieltä, että sääntelyn suhteen on otettu huomattavia edistysaskeleita viime kuukausien aikana. EU-lainsäädäntö, mitä päästöihin tulee, on kehittynyt. On pyritetty selvittämään testiolosuhteita, jotta voitaisiin taata että ajoneuvot pitävät kiinni vaatimuksesta myös normaalin käytön aikana. Ensimmäinen 9.2017 lähtien pitää myös äh, ottaa huomioon todelliset ajon aikaiset päästöt. Eli tämä on siis uusi asetus 2016-646. Eli täytyy katsoa, minkälaisia lisäpäästöstrategioita tai peruspäästöstrategioita käytetään. Ja todellakin tässä tulisi ottaa huomioon todelliset ajon aikaiset päästöt. Ja komissio on ottanut myös uuden mittausmenetelmän käyttöön. Se on niin kutsuttu VLTP-testimenetelmä, yhdenmukaistettu köyden hyötyajoneuvojen kansainvälinen testimenetelmä. Tätä kautta saadaan laboratoriossa myös testituloksia, jotka ovat vastaavat lähes todellista ajoa. Ja sitten neuvosto ja komissio myös ovat tarkastelleet tyyppihyväksyntämenettelyä. Tässä voitaisiin ehkä ottaa kaksi kysymystä esille. Ensinnäkin viranomaisilla on mahdollista ottaa tota, ohjelmisto käyttöön ajoneuvon sisäisissä valvontajärjestelmissä ja tätä kautta voidaan myös valvoa markkinoita niin, että tässä voidaan siis toimia sitten myös valvontatasolla. Eli yhteenvedonomaisesti voidaan sanoa, että tällä alalla on otettu huomattavia edistysaskeleita. Tätä kautta voidaan taata se, että pidetään kiinni raja-arvoista, mitä päästöihin tulee. Mutta olemme tyytyväisiä, että Italian liikenneministeriön voimme myös olla mukana tässä kuulemisessa ja tätä kautta myös voimme käsitellä tätä ongelmaa, joka teillä nyt on esityslistalla. Kiitos rouva puheenjohtaja. Very much for your... Uh, Paljon kiitoksia tästä alkupuheenvuorosta. Unohdin mainita, vaikka luonnollisesti kaikki kollegat tietävät tämän, että kyseessä on nyt ensimmäinen kuuleminen monista monista, joissa keskitymme eri jäsenmaihin. Te olette nyt ensimmäinen. Aloitamme nyt kysymykset ja annan heti puheenvuoron edustaja Salvalilta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Radio. Meillä on olemassa eurooppalaisia normeja ja meidät olla myöskin realistisia. Meillä on eri prosesseja eri, jotka eroavat eri jäsenvaltioiden välillä, vaikka meillä on yksi normi. Se kuitenkaan ei perustele sitä, että perust on, on olemassa näitä eroja, vai miten näette tämän asian? Grazie, Presidente. Non so... Kiitos puheenjohtaja. Jos nyt ymmärsin kysymyksen oikein, niin tämä hyväksyntä lainsäädäntö on sama kaikkialla Euroopassa. Ei olemassa mitään eroja. 90-luvulta lähtien meillä on eurooppalainen, eurooppalaisia hyväksyntäasetuksia, jotka ovat yhtenäisiä, mitä tulee ennen kaikkea päästöihin. Joten emme me nyt ole ottaneet askelta valtiokohtaisesta Euroopan järjestelmään sen me olemme jo tehneet, mutta me olemme hyväksyneet uusia asetuksia, jotka paremmin mahdollistavat sen, että voimme mitata päästöjä, myös päästöjä, joita syntyy tiellä. Joten laboratoriotulokset ja tieliikennetulokset, tieliikennetulokset saadaan, tulokset saadaan lähemmäksi toisiaan. Tällä hetkellä on niin, että tämä laboratoriojärjestelmä kakeutuu. No. Ymmärsin, että teidän kannaltanne ei ole eroa näissä menetelmissä siis eni jäsenvaltioiden välillä? Onko nyt niin? Ei ole siis mitään eroa. Grazie. Per quanto riguarda le emissioni inquinanti... Kiitos. Mitä tulee haitta-aineiden päästöihin, niin marginaalit ovat hyvin rajallisia, sillä lainsäädäntö on sama. Kysymys on tyyppihyväksyntämenettelystä, joka tapahtuu laboratoriossa – ja sitä soveltavat tekniset laitokset. Sitä varten on olemassa selkeä protokolla. Täytyy olla sertifioituja tai akkreditoituja teknisiä yksiköitä, jotka tekevät sen, ja marginaalit yksiköstä toiseen eivät voi olla kovinkaan suuria. Missä määrin teksti, testi sitten on luotettava, on luku sinänsä verrattuna siihen, mitä tapahtuu todellisissa ajo-olosuhteissa, mutta se, että on olemassa poikkeuksia, jotka liittyvät testiin ja mikä on testi toteuttavaa, se on sinänsä Totta kai näin, mutta itse asiassa kuitenkaan testien Saksa pitäisi aikaa mitään muita tuloksia. Ei, nyt ei. On, jos ymmärsin, että Italia on sitä mieltä, että lykätään uusien prosessien käyttöönottoa, jotka liittyvät eh, näihin mittauksiin. Miten Italia näkee tämän? Mm. E, guardi, e, forse un po' chiarire la domanda, nel senso... Niin. Minä en nyt oikein tiedä, ymmärsinkö oikein, mutta viimeksi Italia ei ole lykännyt mitään lainsäädäntöehdotuksia tai halunnut sitä. On nyt ajateltu, että otetaan käyttöön nämä RDE-kokeet ja siinä mielessä olimme vastanneet täsmälliseen kysymykseen, joka oli vastaus kysymykseen numero viisi Jos te tarkoitatte sitä, voin sanoa teille, että me olemme aktiivisesti osallistuneet kaikkeen työhön, joka on johtanut RDE-paketin hyväksyntään. Se on vienyt jonkin aikaa, mutta ei siksi, että emme olisi olleet yhtä mieltä tästä asiasta, vaan komission täytyy ensin työstää tällainen testiprotokolla, joka vei muutamia kuukausia, ja komission täytyy sitten varmistaa, että asianmukaiset testilaitokset äh, ylipäätään olivat olemassa, jotta voitiin mitata päästöjä äh, todellisissa ajo-olosuhteissa, koska yksi ongelma menneisyydessä on ollut yksinkertaisesti se, että asianmukaisia laitteita tai mittauslaitteita äh, tarvittiin, jotka eivät saaneet olla liian painavia, jotta ylipäätään voitiin toteuttaa testejä todellisissa ajo-olosuhteissa. Nämä ovat paitsi kalliita laitteita, mutta tekniikan edistymisen myötä niitä on yhä enemmän käytettävissä. Puhun siis nyt typen oksideista, jotka ovat niitä, jotka ovat täällä nimenomaan käsittelyn kohteena. Nyt aikasuunnitelma, sehän on löyty lukkoon, joten tekstisystä on tekstiläkkana katsottuna on siis saatu aikaan edistysaskelia ja miten olemme todenneet tässä vastauksessamme kysymyksen numero viisi. Kaikki jäsenvaltiot ovat osallistuneet tähän. On kysymys siitä, että saadaan RDE-koe, joka voidaan yhdistää euro kuutoseen. Tämä ei ole kovinkaan yksinkertaista. Viime kädessä euro 6 tuli voimaan 2014-2015, joten meillä on auto, jotka on hyväksytty, jotka täyttävät euro 6, vaikka RDE-testiä ei vielä ole ollutkaan. Con la Commissione è stata fatta una valutazione. Ja tämä on sitä, että euro 6 ajoneuvot, niitä ei pelkästään laboratoriossa, vaan myöskin todellisessa ajosuhteessa voidaan siis hyväksyä ensin pitää kuitenkin saada näkemys, nä, kokonaisnäkemys siitä, ovatko nuo testit luotettavia, se on Euroopan komission tehtävä, ja heijastavatko ne todella todellisuutta tieliikenteessä, ja siksi käytiin keskustelua tällaisesta konformiteettitekijästä, joten missä määrässä nämä laboratoriopäästöt, jos tiedämme, että ne ovat edustavia, miten pitkälti ne ovat vertailukelpoisia suhteessa tieliikenteeseen. Jos meillä olisi ollut tämä 1,0 ollut tällaisena yhteensopivuusfaktorina. Silloin 2007 eteenpäin et yksikään ajoneuvo ollut sellainen, että se hyvä, olisi hyväksyttävissä, joten tästä syystä komissio on päättänyt ottaa käyttöön kaksivaiheisen ratkaisun, jossa tällainen pehmeämpi alku vuonna 2017, ja siihen kuuluu myös tämä Marsi presso i costruttori, andato a vedere che tipo di... Jäsenvaltion täytyy katsoa sitä, sään, miten pitkälti ne osa sääntöjen mukaisia nuo autot siis, että me Italiassa toimimme sellaisesta sääntömukaisuustekijää, joka olisi hiukan alhaisin väloksi. Me olemme kolmea, mutta sitten piti päästä sopimukseen asiasta. Ja meillä on Italiassa hyväksytty kompromissi, joka ei ole pelkästään edullinen vain Italian kannalta – saimme kuitenkin tukea suurilta muilta jäsenvaltioilta, joten syntyi kompromissi, joka on kaikkien kannalta hyväksyttävä. A lot of questions yeah. will come to... Tässä tuli hyvin paljon kysymyksiä. Öm, on hyvä vastata nyt vain kyseiseen kysymykseen, sillä muuten aika menee liikaa. Edustaja Heltman, olkaa hyvä. Se orario for, for, um, accept... Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia herra Erario sitä, että, että olette paikalla. Minua hämmästyvät nämä myönteiset huomiot RDEhän liittyen, sillä Italiahan on aivan kirkkaasti suurin syyllinen siihen, että tämä prosessi on vesittynyt ja viivästynyt kaikissa ähm, salaisissa teknisen komitean asiakirjoissa tämä käy esiin. Minun kysymykseni käsittelee kuitenkin toista asiaa. Teidän vastauksessanne numero neljä te puhuitte määrittelyistä liittyen kiellettyihin kiertolaitteisiin, vaikka, eh, ja tässä viitasitte äm, tallennettuihin tuloksiin maantie- ja laboratoritutkimuksista, mutta te kuitenkin sanoitte, että ette koskaan tosiasiallisia päästöjä teillä tue, vaan ND, NEDC-ajosyklin mukaisia. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ette koskaan tule löytämään näitä kiellettyjä kiertolaitteita. Tämähän täytyy olla unelma niille, jotka eivät halua noudattaa lakia. Tämä on hiukan kun jos poliisi sanoi, että me vain yhdeksästä viiteen teemme partioita ja kaikki rikolliset voivat tuona ulkopuolisen aikana sitten toimia aivan kuten haluavat, kun me ei ollut mitään. Mikä teidän vastauksen tällaiseen kritiikkiin on? Grazie. Ma quello che noi abbiamo detto... Kiitoksia. Äh, en tiedä, oliko tämä vastauksena kysymyksen numero neljä vai johonkin muuhun kysymykseen, mutta me sanoimme, että äh, me viranomaisena äh, toimeenpanamme asetusten luomia lakeja ja tämä koski jo RDE testejä aikaisempaa kautta. Meillä oli tiettyjä testiprosesseja, tiettyjä ehtoja ja tiettyjen ehtojen ulkopuolella. Meillä ei ole mitään valtaa sanella auton tuottajille, että he tekevät syklin ulkopuolella kiellettyjä toimia. Jos tulos on myönteinen, lupa myönnetään, ellei sitä ei myönnetä. Kaikki viranomaiset toimivat samoin. Tämä on testiprotokolla. You were totally aware. Mutta tehän olette täysin tietoinen siitä, että mahdollisia kiertolaitteita tai muita temppuja käytettiin, jotta voitaisiin vähentää päästöjä testisyklin aikana. Ja että tieolosuhteissa Pääset kasvavat. Kyllä, te tiesitte tämän. Tämä käy ilmi monissa ää, yhteisen ää, tutkimuskeskuksen, JRC ja muiden tahojen tutk- asiakirjoista. Tämä oli aivan selvää. Pyrittekö te koskaan ta- tarkistamaan sitä, oliko autoja niin kutsuttu vähän viritelty? Pyrittekö te koskaan tarkistamaan, onko näin tapahtunut? Allora, prima di tutto non eravamo... Ennen kaikkea me emme ole tietoisia mahdollisesta kiellettyjen laitteistojen käytöstä. Me aloitimme tutkinnan välittömästi sen jälkeen, kun tämä Dieselgate puhkesi, Volkswagen-skandaali, miksi sitä sitten kutsutaankin. Ja me teimme monia testejä, kuten monet muutkin Euroopan maat, ja ennen tätä me emme ole tehneet minkään tyyppisiä tarkastuksia, sillä me kannoimme vastuumme ja lain mukaisesti testasimme ajoneuvoja laboratorio-olosuhteissa, jos te RDE, mm. niin tämä riittikin jo minulle vastaukseksi, te ette siis ole tarkastanut, tarkastaneet näitä asioita. Sitten tämä 22 minuuttia Fiatin sammumiseen liittyen. Tähän liittyy toinen kysymykseni. Te ette tätä sivuuta, mutta sanotte, että se on lain mukaista, sillä tämä on modulaatio, joka suojelee moottoria. Onko tämä todellakin totta? Ja jos tämä on totta, jos tällainen nimenomainen pakokäyttöön kierrätys EGR täytyy kytkeä pois ja ellei muissa tapauksissa näin ole, miksi te tällaisen lausunnon teitte ja noin tyyppihyväksynnän, jos tässä ei selkeästikään lakia noudatettu? Intanto il veicolo Niin, ajoneuvo kunnioitti lainvaatimuksia, sillä laboratorio, niin... Written answer. Nämä kirjalliset kysymykset ja vastaukset, kaikki sanovat, että tällainen aikasykli on tyyppiesimerkki laittomasta huijaus- tai kiertovälineestä. Tämä olisi totta, jos järjestelmä kytkeytyisi pois päältä. Tämä on äh, Saksan KBA valvontaviranomaisen äh, lausuma, jota me emme ole vahvistaneet, ja meillä tulee olemaan sovittelukomitea ja Euroopan komissio tulee teknisellä tasolla käsittelemään näitä kysymyksiä, mutta hyvin lyhyesti sanottuna Fiatin käyttämä järjestelmä ei ole järjestelmä, joka äh, joka kytkisi itsensä pois päältä. Se on Euro 6 ajoneuvon kahden kierron järjestelmä, ei vain yhden kierron kun yksi kierto menettää tehoaan, se kytkytyy pois päältä ja toinen yhä pyörii. Jos tällaisen EGR-pakokasvun kierrätyksen kytkee pois päältä, äh, saadaan 13 ähm, kertaa suuremmat päästöt kuin määriteltyä ja tämä järjestelmä kyllä pysyy lain rajoissa – kun meillä sitten taas on todellisissa ajo-olosuhteissa tehtäviä testejä, ne osoittavat näitä puutteita uskoksi? Ja, vielen dank, herr Erario. Kiitoksia, herra Erario. Minä puhun saksaa. Te olette vastanneet italiaksi. Kiitos, että olette täällä. Kiitos, että olette vastanneet kirjallisesti. Mä haluaisin viitata tässä herra Gebrandin kysymykseen, joka oli erittäin jännittävä, koska tiedothan tässä kulkevat nyt hieman eri suuntaan. Eli 20 minuutin jälkeen, mikä tilanne on Fiatilla? Eli meneekö tämä estolaite pois päältä vai ei? Se on yksi kysymys. Ja sitten toinen kysymys. Te sanoitte, että 20 minuutin jälkeen suojataan moottoria. Voisitteko hieman tarkentaa, mitä oikein pitää suojata, jos tällainen jälkikäsittely ei ole tarpeen. Minä en en ymmärrä tätä. Grazie. Allora, intanto confermo il... Kiitos. Niin, voin siis sanoa, että tämä laite ei mene pois päältä. Se moduloi, eli se ei toimi enää sataprosenttisesti. No, mitä tulee suojata? Joitakin komponentteja ja pakokaasujen takaisin kierrätyksessä täytyy suojata, koska testeissä, jotka on tehty, on todettu, että joidenkin kilometrien jälkeen on riski, että EGR-venttiilit tukkeutuvat ja tämä saattaisi johtaa sitten moottorivikaan. Me tiedämme myös, että tien päällä on ollut tällaisia tapauksia ja moottori meni pois päältä. Ja ainoa tapa estää, että moottoriin ja muihin komponenttiin kerääntyy jäänteitä, on se, että moottori ei toimi aina täysin sataprosenttisesti. No, siitä voidaan keskustella, onko tämä ideaali tekninen ratkaisu, mutta tämä on todellisuus. Ja siksi toistan yhä uudestaan, että näiden menettelyjen kautta voidaan pidentää näiden komponenttien moottorin ikä. Nämä ovat siis testejä, joita tehdään myös todellisissa ajo-olosuhteissa. Es, es gibt zu dieser Tähän kysymykseen liittyen Kraftwerk Bundesland on tästä eri mieltä. Mehän kuulemme myös tätä tahoa vielä tällä viikolla. Voimme esittää silläkin tämän kysymyksen. Rakenteellisesti on tietysti se ongelma, jos me tulkitsemme, tai jos eri viranomaiset tulkitsevat lainsäädäntöä eri tavalla, niin miten me ratkaisemme tämän konfliktin? te tiedätte, että on eri tulkintoja. Oletteko te kääntyneet komission puoleen tai oletteko te tehneet yhteistyötä muita, muiden viranomaisten kanssa, esimerkiksi KBAn kanssa? Guardi, dopo oh, il, eh, il cosiddetto Dieselgate, noi abbiamo avuto... Niin, Dieselgatein jälkeen eri hyväksyntä, viranomaisivat tapasivat toisiaan ja vaihdoimme mielipiteitä tähän tulkintaan liittyen. Me olimme myös Berliinissä Saksan liikenneministeri oli kutsunut meidät paikalla ja Hollanti ja Luxemburg olivat myös edustettuina. Saksalaiset kollegat vetivät johtopäätöksiä. Eli todellakin on niin, että lainsäädännössä on aukkoja. Minä puhun, puhun tässä siis nyt ainoastaan estolaitteista, mutta jos nyt tarkastelemme euro 5 ja euro 6 äh, asetuksia, joissa jotkut estolaitteet on hyväksytty ja sitten meillä on jotenkin satasivuisia dokumentteja komissiolta, mutta sitten ei viitata mitenkään artiklan 5.2 euro 5 ja 6, niin liikenneministeri neuvostossa 7.6. Monet ministerit, myös Italian ministeri, esitti tämän kysymyksen komissiolle, että eikö voisi olla edes suuntaviivoja, jotta voitaisiin selvittää, mikä toimii ja mikä vielä ei toimi. Ainoastaan, että voitaisiin selventää tulevaisuutta varten, kun asetus kehittyy, että tietyt tekniset ratkaisut ovat sallittuja ja toiset eivät mutta tällä, tähän asti tilanne on ollut hieman epävarma. Kun puhutaan epäspesifistä normeita, niin siis äh, kulkunauhan hyväksytään, jos se läpäisee testi. Ja lainsäädäntön näkökulmasta ei ole äh, mitään muita mahdollisuuksia käsitellä tätä asiaa. Kiitoksia. Tässä kysymyksessä numero viisi muistutan asiasta, että komissio on monia ilmanlaatuun liittyviä äm, rikkomusmenettelyjä erityisesti typinoksedeihin liittyen aloittanut Italiaa vastaan. Näitä on käynnissä yhä. Kun Italia lokakuun alun kokouksessa päätti tehdä äm, pyynnön, jotta todellisia ajoaikaisia ähm, päästöjä koskevia vaatimuksia lykättäisiin. Olitteko te yhteyksissä tuolloin äh, Italian ympäristö viranomaisiin. Onko Italian ympäristöministeri myöskin ollut mukana tässä työssä siis? vai onko tämä vain teidän osaston, joka käsittelee näitä rikkomusmenettelyyn liittyviä kysymyksiä, siis niitä, jotka tulevat Euroopan komissiolta koskien typenoksidien päästöjen laillisia enimmäisrajoja? Ma guardi, fondamentalmente noi, eh, a parte che noi lavoriamo in piena armonia con gli altri ministeri, e con la... Teidän pitää tietää, että me teemme läheistä yhteistyötä muiden ministeriöiden kanssa, myöskin teollisuuden kanssa ja muiden tahojen. Mutta tämä on jotakin, mitä, mikä päätettiin äh, moottoriajoneuvojen teknisen komitean tasolla. Tämä oli selkeästikin äh, tekninen kysymys Euro kuudessa. Äh, tämä päätös tehtiin ja me tarvitsemme aikaa sopeutua näihin teknisiin vaatimuksiin prosessin kuluessa meillä on ollut huoli, jotka liittyvät teollisuuden kilpailukykyyn, mutta myöskin ympäristön suojeluun. Muillakin mailla on vastaavia ongelmia. Me tulimme sellaiseen tulokseen, että me aluksi hyväksymme tämän paketin ja 20 2017 meidän pitäisi olla näin tasojen alapuolella. Kuinka te voitte eurooppalaista typinoksidien päästöjen rajoittamislainsäädäntöä kunnioittaa, jos sanotte, ähm, että samaan aikaan haluatte lykätä todellisia ajoaikaisia päästöjen mittauksia. Onko tämä nyt siis teollisuuden vai ympäristön ehdoilla käyty päätös? Kuten aina kyseessä on kompromissi. Italia on pyytänyt että näiden testien aloittamista lykättäisiin vuodesta 2017 vuoteen 2019. Yksinkertaisesti kyse oli siitä, että vuonna 2018 Italiassa, Ranskassa ja muissa maissa haluttiin lykätä tätä takarajaa vuodesta 2018 vuodesta 2019. Tämä on kompromissi. Kyseessä on aika raja. Tuohon rajaan mennessä kaikki käytössä olevat ajoneuvot tulee saattaa vaatimusten mukaiseksi. Kyseessä on kompromissi, kuten sanoin. Ja vastauksena kysymyksen viisi sanoin, joita tämä tarkoittaa sitä, että me saamme varmat tiedot päästöistä. kun taas oli 400 prosentilla näitä on ylitetty aikaisemmin. Kiitoksia. Minulla on vielä toinen kysymys. Tietty määrä italialaisen tutkimuksen aikana Institute Motori National Council testasi osan näistä ja FCA toisen osan testatusta ajoneuvosta. Voisitko selittää miksi? Kyllä, meillä on olemassa oleva sopimus Napolin valtion viranomaisten kanssa. Kyseessä on valtiollinen elin, joka on ollut vastuussa myös Fiat-ajoneuvojen testauksesta. Ja meidän 27. heinäkuuta piti saada lopullinen tieto tutkimuksista. Ja tämä Napolin tutkimuskeskus on kuitenkin keskus, jossa on vain yksi laboratorio. Tämän vuoksi me päätimme turvautua toiseen tahoon, että voisimme Turinissa tehdä loput testit, nämä Turinissa tehdyt testit eh, tehtiin sellaisissa laboratorioissa, jotka on sertifioitu isostandardien mukaisesti. Nykyisin, nykyisin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti on mahdollista eh, turvautua toiseen riippumattomaan tutkimustasoon seitsemän ajoneuvoa, jotka piti Napolissa testata. Testautettiin Torinossa. Me tarvitsimme siis apua aikarajojen vuoksi, mutta mielestäni ei ole oikein sanoa, että Fiat olisi tämän päätöksen tehnyt. Kyseessä on yleinen menettely. Tyyppihyväksyntä laboratoriot käyttävät myöskin valmistajien laitteistoja, sillä he pystyvät näin työnsä tekemään. Yeah. <coughs> sorry, sorry, late airplane and also late... Kone oli myöhässä ja myöhästyn kokouksesta. Niin, kiitos siitä, että olitte täällä. Niin tässä valiokunnassa me pyrimme selvittämään, mikä meni vikaan, pyrimme selvittämään, mitä voitaisiin tehdä paremmin tulevaisuudessa. Minä olen ollut tuossa lukuhuoneessa ja lukenut, äh, lukenut papereita eri työryhmistä ja muista. Näyttää sitten Italia on ollut kaikkein aktiivisimpia jäsenvaltioita tämän aiheen osalta. Pääasiassa on pyrkinyt jarruttelemaan tätä menettelyä. Johtuuko se siitä, että teillä maana on tietoa, jotta haluaisitte jakaa teknisestä edistyksestä? Onko jotakin, mikä jarruttaa kehitystä, koska katsomme hyvin tällaisia tilannetta ympäri maailmaa, että mm, näemme tiukat standardit Yhdysvalloissa ja Japanissa esimerkiksi, ja, ja monien autojen valmistajien osalta Euroopassa voimme nähdä, että sovelletaan tiukkoja päästörajoja, mutta kun puhutaan uuden järjestelmän luomisesta, uusien sääntöjen luomisesta, näyttää siltä, että Italia on ollut hyvin aktiivinen prosessin hidastamisessa. Mistä se johtuu? Siitä, että on jotakin teknistä tietoa, jota haluatte kertoa meillekin, vai onko tähän jotakin muita syitä? Eh, grazie per la domanda. Credo di aver Kiitos tästä kysymyksestä. Minä jo alussa vastasin uskoakseni tähän, mutta palaan mielelläni tähän asiaan. Ei ole suinkaan niin, että me olisimme halunneet jarruttaa. Kysymys on Euro 6 ajoneuvosto, joiden tyyppihyväksyntä tapahtui vasta vuosi sitten, ja omissa selvityksissämme me olemme tehneet komissiolle selvit- ehdotuksen, jonka komissio hyväksyi jossa tämä RDE-menettely, eli siis todellisen ajosuhteiden olevuusteiden kokeilu, että sen ottaisin käyttöön vaihe, jossa mahdollis- valmistajat voisivat tehdä sopeutuksia näihin ajoneuvoihin, eli tuotteisiin, koska tuote, joka kaksi vuotta sitten tuli markkinoille, ei vain yhtäkkiä voi käydä lävitse tällaista uudelleen työstämistä, sanoakseni tämän näin hiukan kevyesti. Siis pyrimme saamaan aikaan kompromissin, jonka kautta pyritään sopeuttamaan sellaisia öneuvoja, jotka ovat jo saaneet tyyppihyväksynnän niin, että niillä säilyy tämä oikeus vastaisuudessakin. Italia on käynyt tässä valmistajien kanssa kuulemiseen pelkästään omien italialaisten valmistajien kanssa ja testit, joita on käytetty Italiassa ja muissa jäsenvaltioissa osoittavat, että tämä sääntöjen mukaisuustekijä on huomattavasti korkeampi kuin 3 tai 2,5. Nyt löytäisi lukoon 1,5 on päätös, jota pidän järkevänä tässä ensimmäisessä vaiheessa ensimmäisenä askelena. Me Euroopassa olemme ensimmäisiä, jotka ovat käyttöön todellisten ajosuhteiden, ajosuhteiden kokeet, joten äh, tässä on kysymys asioista, joita ei ole vielä kansainvälisellä tasolla kokeiltu. Meidän täytyy olla varmoja siitä, että tämä sääntöjenmukaisuustekijä pysyy voimassa myöskin silloin, kun on kysymys eri lämpötiloista tai jos on olemassa lasteja tai vastaavaa. Tämä on ollut syy siihen, miksi olemme toivoneet tällaista ensimmäistä vaihetta, joka olisi hiukan pehmeämpi, ja toista vaihe, toisen vaiheen, jossa voitaisiin olla ankarampia. Italia ehdotti 2,4 sääntömukaisuustekijäksi, toisessa vaiheessa muut jäsenvaltiot jopa korkeampaa ja komissio 2,5. Me olemme vakuuttuneita siitä, että vuoteen 2020 mennessä, kun tämä paketti on kokonaisuudessaan voimassa, eivät, ei tällainen toleranssi ole enää niin tärkeää, koska on löydetty mahdollisuuksia – ratkaista se, mutta tiettyä epävarmuutta tietysti säilyy, mutta se on kysymys, jota komissio joutuu käsittelemään. Ei siis ole totta, että me olisimme pyrkineet jarruttamaan lainsäädäntöä, me vain olemme realisteja. Ja me olemme olleet valmiita tukemaan kompromissia. Uh, thank you. Kiitos. Vastaus on huomattu. Tämä olisi minun kommenttini teille. Mutta sanotteko te, että Italian kanta nyt muuttuu nyt Volkswagenin skandaalin jälkeen, uskotteko, että Italia pitää kiireellisempänä toimimista asioissa, jotka liittyvät eh, CO2 ja typen oksidi päästöihin, jotka ovat todellakin terveyden, terveyden haitallisia eh, tiuhana, tiuhana asutuilla kaupunkialueilla, joita on paljon Italiassakin, jossa on paljon liikennettä. Eikö nyt olisi kiireellisempää toimia ja varmistaa, että me saamme tiukat säännöt ja voimme olla varmoja, että noudatamme itse omia standardejamme? koska mitä järkeä on asettaa normeja, jos meillä järjestelmässä on sitten mahdollisuuksia kiertää näitä, jos on, jos on olemassa jonkinlaisia porsaanreikiä kaikkiin ehdotuksiin lainsäädännössä, jotka, jotka koskevat nimenomaan päästörajoituksia. guardi, noi abbiamo, eh, so... Huomatteko nyt? Me olemme tätä todellisten suhteiden koepakettia ja uutta eurooppalaista ajosykliä tukeneet. Ja nyt olemme mukana luomassa uutta puiteasetusta. Siis kaikki, mitä komissio on ehdottanut, sitä Italia tukee. Ei ole siis oikein esittää tätä asiaa tällä tavoin. Ja jos nyt tulee lisää ehdotuksia raja-arvojen sopeuttamista, tulemme tekemään sen yhdessä muiden jäsenvaltioiden kanssa. Tärkeää varmaankin on, että varmistetaan se, että käytännössäkin odotetaan näitä raja-arvoja. Ja sitä, tätä tarkoista palvelevat nämä todellisten ajo-olosuhteiden kokeet, koska muuten ei ole mitään järkeä siinä, että lyödään lukkoa raja-arvoja, mutta siitä huolimatta tapahtuu ympäristön tai saastumista tai ilman pilaamista. Tässä pitää keskittyä toimeenpanoon ennen kaikkea. Everything you say, maybe it's good. Kiitoksia, Radio. On tietenkin hyvä. Me kirjaamme tietenkin kaikki ylös, mutta ehkä olisi hyvä, että ottaisi huomioon myöskin asiantuntijoiden huomiot. He ovat sanoneet, että tämä on toteutettavissa nykyisin. Myöskin Italian äh, hallituksen olisi hyvä ottaa meidän kuulemisemme, aikaisemmat kuulemisemme huomioon. Edustaja Kirjan. I have a very nice, nice name. Thank you. Niin, minulla on todella mukava nimi. Kiitos. Mukava, että olette täällä. Minulla on kaksi kysymystä. Oletteko nähneet sellaisia hankkeita Italia sanoi italialaisten autojen kohdalla, esimerkiksi Volkswagenin kohdalla – niin joskushan näille autoille täytyy tehdä jotain. Onko mitään suunnitelmia? Tämä olisi ensimmäinen kysymys. Grazie. Per quanto riguarda il costruttore Volkswagen... Eh, Kiitos. Mitä Volkswagenin tulee Italiassa on noin 700 000 eh, tällaista autoa, jotka vedetään takaisin me olemme saaneet KBAlta Saksasta tietoa, että tämä tapahtuu vähitellen tyypin mukaan, mallin mukaan. Ennen kaikkea tämä koskee siis Volkswagenia. Ja Italian edustaja saa vähitellen nämä tarvittavat tiedot. Ja mitä näihin testeihin tulee, josta puhuimme, jotka tehdään Napolissa – siellä on seitsemän Volkswagenin äh, mallia, jotka on käytettävissä tähän menettelyyn, koska tässä nyt on myös äh, tuomioisten edossa äh, käsitelty tätä asiaa. Eli nämä testit tehdään nyt ennen ja jälkeen tämän prosessin, eli jotta me voimme siis nähdä, mikä tilanne oli ennen ja se myöhemmin. Ja toki me olemme ottaneet huomioon, mitä KBA on sanonut, mutta se on sanonut, että kerran kun se on vedetty takaisin, niin pidetään kiinni kaikista tyyppihyväksyntätekijöistä. Meidän täytyy tietysti myös antaa kuluttajille vastauksia, koska tällä hetkellä ei vielä ole selvää, miten äh, Volkswagen-malleihin äh, ylipäätään laitettiin tällainen estolaite. Eli näitä tutkimuksia tullaan jatkamaan ja me olemme myös esittäneet KBAlle kysymyksiä. Kaikkiin kysymyksiin me emme ole saaneet vastauksia. Olisimme toivoneet tarkempia vastauksia, mutta kuten sanottua, me vielä teemme omia tutkimuksia tällä hetkellä. Uh, thanks for that. Um, I... Kiitos. Minä kuulin. Eli että te ette tee todellisia ajon aikoisia mittauksia. Miten te voitte toimia, jos te ette, te ette tunne näitä um, todellisia ajonaikaisia päästöjä? Allora, intanto parliamo dei veicoli Volkswagen. Il costruttore... Niin, me siis puhumme Volkswagenin malleista. Ja nythän on jo myönnetty, että tällainen laiton estolaite oli asennettu ja KBA on sen myös todennut, eli Saksan viranomainen. Mm, kyllä päästömittauksia tehdään myös todellisissa ajotilanteissa tiellä, koska me haluamme saada käsityksen, miten ajoneuvo käyttäytyy todellisessa ajotilanteessa. Mutta näiden RDE-testien kautta tutkimme enemmänkin ilmiötä. Ja se ei nyt vielä tällä hetkellä kuulu tyyppihyväksyntämenettelyyn. Nyt Eichhouts. Nyt Eichhouts. Thank you, Mr. Chairman, and... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia vieraillemme. Haluaisin mennä kysymykseen kahdeksan, erityisesti vastauksen numero kahdeksan, jossa sanottiin, että laillisesti ei ole mahdollista tehdä vaihtoehtoisia NDC syklivaihtoehtoisia testejä, koska laki kieltää tämän. Voisitko kertoa, missä kohtaa lakia kielletään käyttämästä muunlaisia testejä? No, no, non, non credo che ci sia un articolo che... En usko, että on olemassa artikla, joka itse asiassa kieltää vaihtoehtoisten testien tekemisen. Lainsäädäntö on sen tyyppinen, että laboratorio käyttää tiettyä testisykliä. Mutta jos te luette RDE-asetuksen äh, kaikkein uusimman, siellä johdanto on komission ähm, aloite, jonka parlamentti me olemme hyväksyneet, jossa viitataan selvästi siihen, että todellisia ajonaikaisia testejä ei ole, niin että ajoneuvo voitaisiin todellisissa olosuhteissa testata. Tässä yhteydessä siis nimenomaan puhutaan kaikista testeistä. Jos on olemassa tilanne, jossa viranomaiset eivät voi käyttää asiantuntijoiden määrittelemää testiä. Me tarvitsemme aina viite testin. Nyt meillä on mahdollisuus näin toimia. Siis lainsäädännössä ei ole mitään, joka estäisi teitä toimimasta näin. Kysymyksessä kymmenen käy ilmi, että te teette jopa maanteillä lisätestejä? Onko nyt lainsäädäntö jotenkin muuttunut niin, että nyt te voitte maanteillä tehdä 14 eh, testiä? I test su strada. Eh... Ei. Maantiellä tehtävät testit eivät ole sellaisia, joita meitä olisi vaadittu. Tämä on Italian hallinnon aloite, joka... Perché lo scandalo Volkswagen si è verificato a settembre... Tämä johtuu siitä, että Volkswagen skandaali puhkesi vuonna 2015 ensin Saksassa, sitten Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Niin, mutta todellisuudessa päästöt olivat paljon suuremmat kuin testitaso. Eikö teillä ole koskaan sellainen tunne tullut, että teidän pitäisi ryhtyä lisätesteihin? Aikaisemmin te väititte, että tämä oli mahdotonta. Itse asiassa lisätestit äh, tyyppihyväksyntäviranomaiset eivät tehneet näitä lisätestejä aikaisemmin. Tutkimusyksiköt, ACCT esimerkiksi, ja ja ESPRA tekivät näitä testejä. Tämä on erityyppistä työtä, erilaista kuin tyyppihyväksyntäviranomaisten työ. Näin tällainen kielteinen lausunto on syntynyt. Emme me ajatelleet, että tuottajat harjoittaisivat petoksi, petoksia, kuten Volkswagen esimerkiksi. Me saimme komissiolta tiedot ja tämän jälkeen RDE-testit aloitimme ja prosessi nopeutui. Tämä prosessi tarvitsee yhä parannuksia nykyisinkin. up a bit. Lisätestit, tämä on hyvä asia, te nyt heräsitte asian hiukan myöhään, mutta jos tarkastelemme testien tuloksia, nyt kun te luonnollisesti olette ajan tasolla, on mielenkiintoista huomata, että muutamissa tapauksissa tulokset teidän omien tutkimuksienne mukaan ovat sellaisia, että lämpimänä käynnistetty ajoneuvo ähm, tuottaa enemmän päästöjä kuin kylmäkäynnistyksellä käynnistetty. Ja me olemme olleet yhteyksissä moniin asiantuntijoihin, jotka sanoivat, että tällä ei ole mitään loogista selitystä. Ähm, tämä oli syy sille, että Ähm, EPA aikaisemmin ryhtyi lisätesteihin Volkswagenin suhteen, mutta nyt on samanlaisia tutkimustuloksia tullut teidän tutkimuksissanne, että sanoitte, että tämä on aivan kunnossa oleva asia. Te olitte aikaisemmin unessa, mutta näyttö olevan yhä unessa. No, no, no dormiamo anzi. Ei me unessa ole, päinvastoin. Tämä on erittäin mielenkiintoista. Me olemme hyvin varuillamme me toimeenpanemme lainsäädäntöä. Tämä käy ilmi meidän raportissammekin. Tämä lämpimänä ja kylmänä käynnistetyn auton päästöero. Jos meillä on tällainen tilanne, tyyppihyöksyntä annetaan äh, ensin ajoneuvoon laboratoriossa koko yön, niin sit... mutta ethän te ole vain tyyppi hyväksyntä viranomainen. Teidänhän täytyy tehdä myöskin testejä, jotka varmistavat sen, että kiertolaitteita ei käytetä. Kiertolaitteet on kielletty ja kaikissa tilanteissa, joissa lämpökäynnistys on tuottanut enemmän päästöjä kuin kylmäkäynnistys, on jotenkin kiertotoimia tapahtunut. Minä tässä puhun en tyyppihyväksynnästä, vaan lain noudattamisesta. Noi le prove le abbiamo fatte. Me toteutimme testejä siinä tarkoituksessa, että halusimme tarkistaa, käytettiinkö autoissa laitointa ohjelmistoa tai laittomia kiertolaitteita, miksi niitä sitten kutsutaankin. Volkswagenin tilanteessa tämä oli jo selvää, koska autovalmistaja myönsi tämän, mutta muiden ajoneuvojen kohdalla Italiassa me emme ole havainneet tällaisia kiertolaitteita. On totta, että tämä on melkoisen merkillistä. Päästöt nousevat. Mutta vaikuttaa nyt siltä, että ajoneuvot etenevät nopeammin kuin laki. Me tarvitsemme uusia testisyklejä Meillä on ollut testisykliä, joita on kehitetty 70-luvun lopulla, 80-luvulla, ja nyt olosuhteet ovat muuttuneet. Me olemme enemmäisiä, jotka tämän myöntävät. Ne, jotka meistä tekevät töitä ilmanlaatuongelmien parissa, haluavat todellisia tuloksia, todellisia realistisia testituloksia. Tämä testi ei enää ole riittävä. Tämän vuoksi me haluamme käyttää RDE-testejä. Jos te tarkastelette näitä ähm, VLTP-syklejä. Tämä on hyvin dynaaminen, mutta sen kehittäminen kansainvälisellä tasolla vei vuosia. Evi. Eh, eh, Minä haluaisin palata päätökseen, joka liittyy siis tähän, missä nämä autot testattiin, jotka te ja luettelossa, siis jotka tehtiin Italian liikenneministeriön päätöksestä. Eikö nyt olisi ainakin vähän hiukan järjetöntä se, että käytetään rakenteita tai laboratorioita, jotka viime kädessä kuuluvat Fiat Chrysler-konsortioon. Kuka teki tämän päätöksen? Grazie. E, e, intanto utilizzare i laboratori del costruttore sarà... Täm, se, että käytetään valmistajan laboratorioa, ei ole mitään uutta. Me hyväksyvänä viranomaisena käytämme Torinon keskusta jo vuosikymmenien ajan. Ja sitä paitsi FCA Fiat Chryslerin eh, laboratorio testaa myös muiden valmistajien autoja Torinossa. Joten näissä testikeskuksissa, jotka ovat akkreditoituja, niissä testataan mitä erilaisimpia ajoneuvoja. Oikeudellisesti ne kuuluvat tähän FCA-konserniin, mutta ne toimivat yksin riippumattomana. Ministeriö on ottanut tämä kuitenkin tähän raporttiin, koska ministeri on tietoinen, että tämä saattaa johtaa kysymyksiin. Nyt me otamme siis tiedoksemme sen, että ei ole kovinkaan paljon tällaisia akkreditoituja keskuksia. No sitten vastauksenne kysymykseen 11. Siis testit kolmella ajoneuvolla, jotka täällä mainitaan, jotka kuuluvat Fiat Chryslerille – Sanoitte, että ei ole mitään erityistä syytä tähän, mutta voisitteko sanoa kuitenkin, miksi nämä kolme ajoneuvoa tulevat esille näissä ensimmäisissä vertailukokeissa, jossa vertaillaan päästöjä kuuma- ja kylmäkäynnistyksessä. Miten ne haettiin, nämä autot? Mistä ne, miksi ne valittiin? Koska kysymys on selkeästikin korkeammista arvojen ylityksistä nimenomaan typinoksidien tapauksessa. Puhun tässä yhteydessä siis euro 5. ensimmäistä syyskuuta 2015. Näitä autoja ei enää voitu hyväksyä, paitsi niin voitiin käyttää niitä, jotka olivat jo olemassa kannassa. Meillä oli hiukan vaikeuksia tämän suhteen. Nimittäin oli määräaika, joka oli 27. seinäkuuta. Siihen mennessä raportti oli julkaistava ja tuon määräajan puitteissa – Siis, ja joitakin testejä ei siihen mennessä saatu edes tehtyä. Mutta varmastikin on jokin lisäys olemassa tähän raporttiin, jolla puututaan tiettyihin puutteisiin, joita raportissa on. Sen lisäksi puuttuvat täältä myöskin tietylliset haitta-aineet, ja olemme saaneet niistä tulo, on tehty tuloksia näistä, mutta emme ole vielä julkistaneet niitä, koska olemme ensinnäkin keskittyneet typenoksideihin. Laadullinen käyttäytyminen näiden ajoneuvojen osalta, FCA-ajoneuvot mukaan luettuna, on sinänsä jo aika selvää. Tuloksia siis ei puutu näistä testeistä. Näistä on kirjoitettu lehdistössäkin, ennen kaikkea Italian lehdistössä. Myöskin ajoneuvot, jotka ovat huonompia niin sanotusti, niistäkin eivätkä ne ole pelkästään FCAn valmisteita. Myös muut ajoneuvot ovat sellaisia, että niiden tapauksissa on tapahtunut arvojen ylityksiä silloin, kun niitä on testattu olosuhteissa, jotka ovat poikenneet niistä, joita on käytetty tyyppihyväksyn yhteydessä, mutta ei ole mitään tietoisia poikkeuksia. Eh, Minä uskon, että tässä on kysymys ennen kaikkea siitä, että toteutettaisiin täsmällisiä testejä ajoneuvoittain, eikä pyrittäisi selvittämään mitään keskiarvotuloksia. Haluaisin vain kuvan siitä, miten, miksi nämä vertailukokeet näiden kolmen Fiatin ja kolmen ei-Fiatin välillä valittiin. Miksi, miksi valittiin nämä ajoneuvot? Ja miksi sovellettiin toisen tyyppisiä testiolosuhteita? Joidenkin Fiat-ajoneuvojen tapauksessa on käytetty ne FZ-menettelemää. Tuossa tapauksessa taas on käytetty toisenlaista sykliä. Me olemme puhuneet näistä sykleistä täällä valiokunnassa on aika pitkään. Pystytkö sanomaan meillä nyt jotakin vai pitääkö me ottaa sitä, että tämä liite tai uusi raportti julkaistu toivomme, että se olisi saatavilla netissä? Sitä ei vielä ole julkaistu. Jo kaikki eivät vielä voi sitä saada, mutta meidän pitää vielä katsoa näitä Volkswagenin malleja ja saa tehdä niistä saattaa niistä testit loppuun, niin että ovat täydellisiä. Mutta eh, ajatellen tätä kuulemista olemme ottaneet tämän jo esille ja käsittääkseni on ollut myöskin puheenjohtajalta kirje tässä hengessä ja se on myöskin Euroopan komissiolta, joten näette mitä me olemme tekemässä. Meillä on tiettyjä varauksia vielä tällä hetkellä, me odotamme nyt sitä, että kaikki voidaan integroida ja myöskin kaikkien instituutioiden osalta, jotka on akkreditoitu, voidaan äh, katsoa, mitä tehdään, mitä tulee ennen kaikkea tähän sykliin, koska tämä liittyy siihen, miten kaupunki toi, ajoneuvo toimii dynaamisissa olosuhteissa, eli, eli siis kun, kun raportissa sanotaan kaupunkiolosuhteissa, testi-instituutit ovat saaneet tässä aika paljon liikkumavaraa tähän asti. Mutta toista vielä kerran, Kysymys ei ole mistään poikkeuksista. Meidän tavoitteenamme on ollut ottaa, löytää esille puutteita, jotka ovat sellaisia, että eivät ole hyväksyttäviä. Tätä ei tapahtunut ja sitten testit ovat kuitenkin pitkälti samantyyppisiä kuin ne, mitä muualla on tehty ja, mis, ja tulokset, joihin on päästy museissa valtiossa. Dottore Erario. Niin ehkä saksaksi minulla olisi muutama kysymys. Teidän vastauksenne kysymykseen neljä. Te kommentoitte Krafta Bundesamtin syytöksiä Fiat-malleja kohtaan. Niin, no minun lentokoneeni oli myöhässä, en nyt tiedä onko tästä jo puhuttu, mutta eli Fiat Dieseleissä, 22 minuuttia tämä menee pois päältä, eli kaksi minuuttia sen jälkeen, mitä virallisissa laboratoriotesteissä on. Onko tämä teidän mielestä sattumaa? Grazie. Sì, ne abbiamo parlato, ma rispondo... Kiitos. Kyllä, tästä me jo puhuimme, mutta voin lyhyesti vastata. Eli kuten aikaisemmin sanoin, se ei mene kokonaan pois päältä. Tässä on nyt kaksi kiertoa, ei ainoastaan yksi, koska euro 6 kulkuneuvoilla on eh, tiukempia raja-arvoja, siksi on nämä kaksi eri kiertoa. Ja toisessa niistä eh, järjestelmä ajetaan alas, koska tämä liittyy siihen, että hiili saattaa esimerkiksi kerääntyä moottoriin ja moottori vioittua. Mistä te tiedätte, että se menee pois päältä suojellakseen moottoria? Beh, intanto perché eh, eh, lo abbiamo chiesto ai costruttori. No, me esitimme tämän kysymyksen eh, valmistajalle ja me saimme myös nämä mallit ja olemme luoneet kuvan tilanteesta. Me teimme omia testejä ilman mikrofonia. Micro and again, please. Konnten Sie die Software? Niin, saitteko selvää tästä ohjelmistosta itse vai luotitteko tässä valmistajaan? Arrivati a quel livello, non ci Ei, ei, sille tasolle me emme päässeet. Me teimme omia testejä, pystyimme katsomaan, miten järjestelmä jarruttaa itseään ja tätä kautta sitten myös typen oksidin päästöt lisääntyvät. Mutta me emme pääse tähän tekijään kertaa 13, jonka KBA on todennut. Ja tämä oli siis, siis se määrä, jos koko laite menisi pois päältä, mutta me lähdemme liikkeelle siitä, että näin ei tapahdu ja näin me myös KBAlle sanoimme. Me, me pääsemme lukuihin kertaa viisi tai kertaa kuusi, ei sekään ole vähän, mutta silti. No sitten vastauksen kysymykseen neljä. Te sanotte, että teidän viranomaistaho vaatii, että tähän kysymykseen tulisi puuttua, mutta teidän viranomaiset olivat sitä mieltä, että Fiatin ja KBAn ei tulisi tai ei tarvitsisi enää vaihtaa tietoja. Te kuitenkin myönsitte, että sääntöjä on tulkittu eri tavalla, mitä kansallisiin tyyppihyväksyntäviranomaisiin tulee, niin miksi ihlete, että KBA nyt sitten kääntyy suoraan valmistajan puoleen, mitä näihin tutkimustuloksiin tulee? Guardi, credo che ci sia un equivoco. Noi ci siamo... No, tässä kyllä nyt täytyy olla väärin käsitys. Toki me esitimme valittelumme eh, KBAlle. No, se oli jo viides kerta, kun FIAN kutsut kotiin Berliiniin keskustelemaan Saksan liikenneministeriön kanssa ja KBAn kanssa, ja me emme saaneet siitä minkäänlaisia tietoja. Ja myös Ranskassa on tutkintavaliokunta, mutta Ranskan viranomaiset antavat meille tieto tiedot tai pyysivät niitä meiltä. Ainakaan ensimmäisessä vaiheessa Saksan puolelta ei tällaista ole tapahtunut. Siksi me kirjelmöimme Saksan viranomaisille, jotta mekin sitten pysyisimme tilanteen tasalla. En usko, että tässä oli kysymys siitä, että haluttiin piilotella jotain, vaan me halusimme saada myös nämä tiedot. Okay. No, vielä viimeinen kysymys. Miten suurin osuus Italian valtiolla on Fiatissa? Um, non sono un esperto, ma mi sembra che non ci sia nessuna quota. No, rehellisesti sanottuna en tiedä tätä tarkkaan mutta en usko, että valtiolla on mitään osuuksia. Fiat on yksityinen yritys, ei siinä ole valtion omistusta. We move now to the... Nyt siirrymme seuraavaan kuulemiskierrokseen. Molemmat kollegat, joihin katson, ovatkin jo listalla. Oikein hyvä Erstmal vielen Dank, Frau Vorsitzende, für die weitere Redezeit. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä lisäpuheenjohtajan suunnan kollegani Salini. Olisi tietysti ollut erittäin kiinnostunut tämän kysymyksiä, mutta hän on kuitenkin edelleen lentokoneessa, joten minä nyt joudun käyttämään niissä Salinin puheenvuoroja. Tämä on maanantain huono puoli. Molemmat joutuvat saapumaan myöhässä. Niin, mutta kun meidät on tällainen italialainen ystävällinen tunnelma. Eh, Estämme kysymyksiä ja jatkaa siitä, mitä kollega Evi kysyi. Hän puhui teidän vastauksestanne kysymykseen 11 ja teille te sanotte, että periaatteessa siis rivien välissä ettei ole ainakaan mitään eh, järkevää syytä ottaa joitakin eh, ajanovia pois tietyistä kokeista. Kysymys on Jeep Alfa Romeosta ja Lanciasta. Ja minä nyt sunkaan rupea syyttämään teitä siitä, että te te testaa tiettyjä ajoneuvotyyppejä tai testaatte niitä eri tavalla, mutta voidakseni ymmärtää, millä kriteereillä valitaan nuo ajoneuvot, niin voisitko kertoa sen? Grazie. E, I criteri sono stati quelli di... Kiitos. Kriteerit, joita me olemme noudattaneet, lyötiin lukkoon testikampanjan alussa. Ensin analysointiin, mikä on autokanta Italiassa, mitä Italiassa on hyväksytty Euro 5 käyttöönoton jälkeen lukunottamatta siis Volkswagen-ajoneuvoja olemme pyrkineet kattamaan 75 prosenttia dieselajoneuvoista, jotka on hyväksytty Euro 5 mukaisesti. Siis sellaisia ajoneuvoja, joita on autokannassa Italiassa. Olemme pyrkineet tekemään tämän mahdollisimman tehokkaasti meidän piti myös tietysti vähentää kustannuksia, koska tämä tietysti aiheuttaa kustannuksia. Ja halusin samalla tulokset mahdollisimman pikaisesti. Nämä olivat kriteerit, joita me käytimme noin yksinkertaisuudessaan. Joitakin testejä ei voitu määräajan puitteissa toteuttaa, mutta ne tullaan vielä tekemään, että me saamme tilaisuuden täydentää tätä raporttia ja Joillekin aineille on tietysti tehty testit, toisille taas ei, mutta sitten laboratoriotesteistä, testeistä, luku, niin laboratoriotesteistä lukuntamaita käytetään hyväksyn tarkoittamisessa. Kaikki muut testit eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. Me teemme Napolissa tiekokeita ja sitten kenties jollakin toisella, jonne voi olla toisenlaisen kokeen joten saattaa olla niin, että ympäristölämpötila on muuttunut tai jokin muu aspekti on muuttunut. Täytyy viitata siihen, että tavoitteena aluksi oli vain se, että mahdollisesti voitaisiin paljastaa tällaiset laitteet, jotka vääristävät näitä tuloksia, jos sellaisia on. Totta kai me tiedämme, että tulokset voivat, ovat tulisajosuhteessa korkeampia erilaisia kuin laboratoriossa, niin kuin muissakin jäsenvaltioissa. Voimme tietysti vielä viitata muihinkin ajoneuvoihin, mutta se ei sinänsä muuta mitään näissä selvityksissä, jos ajatellaan sitä, mitä tarkoitusta varten ne tehtiin. Aluksi oli kysymys toki vain siitä, että onko niissä olemassa tällaisia... Onko olemassa näitä kiertolaitteita vai ei? Okei, okay, vielen Dank. Ich nehme das mal so hin, wenn Sie 75 Prozent... Siis nyt on 5 prosenttia dieselajoneuvokannasta, onko se edustava? Tai sitten siksi me emme tee tästä sitä johtopäätöstä, että tiettyjä ajoneuvoja olisi tietoisesti suljettu näiden, näiden testien ulkopuolelle. Aiemmassa kysymyksessä te myös viittasitte Saksan äh, ajoneuvovirastoon Bundes, Bundesamtiin ja äh, nyt puhuitte jostakin asiakirjoista, joita vielä tullaan julkistamaan, mutta minulla on se kuitenkin kysymys, joka liittyy avoimuuteen. Jos katson vastausta kysymykseen numero kaksi, virallinen selvityksen eh, siitä on julkaistu vain yhteenveto eikä koko raporttia. Voisi tietysti kysyä, onko teillä jotakin salattavaa vai tuletteko te tässäkin julkaisemaan koko raportin nimenomaan avoimuuden hengessä. Eh, grazie. Iniziamo dall'ultima. Kiitos. Niin, tämä viimeinen kysymys. Meillä ei ole mitään peiteltävää. Kaikki tiedot ovat saatavilla, ne on julkaistu. Kuitenkin, no, haluan korostaa että on joitakin muita päästöarvoja, muita kuin NOX, -jä miksi eh, hiukkaspäästöjä, niitä vielä ei ole julkaistu, koska tässä on tullut kysymys ennen kaikkea typien oksideista ja sen selvittämisestä, onko niissä olemassa tällaisia eh, kiertolaitteita. Nimenomaan tässä Napolin laboratoriossa on ollut tällainen painopiste näille asioille ja joitakin tietoja olisi tutkimukset oli tärkeitä ja komissio pyytänyt. Eh, Meillä on kuusi minuuttia vain aikaa, joten kysymys kuuluu. Teidän vastauksenne kysymykseen kaksi. Siinä te toteatte, päätettiin julkistaa vain yhteenveto, vain yhteenveto. Oletteko te valmis julkaisemaan koko selvityksen? Guardi, io credo che il, il report nella sua impostazione. Minusta raportti siinä muodossa, kuin se on nyt olemassa, se tulee jäämään tähän muotoon, koska alusta asti oli selvää, että tässä se julkaistaan siinä muodossa. Tällainen yleinen analyysi. Totta kai eri laboratorioista on eri arvoja jokaisen ajoneuvon osalta, jotka ovat mielenkiintoisia asiantuntijan kannalta, mutta tässä vaiheessa emme ole voineet niitä kokonaisuudessaan julkaista se ei olisi ollut järkevääkään tällaisen yksityiskohtaisen raportin julkaiseminen. Ja pitää vielä kysyä, mikä on ollut se, mikä tässä on ollut kiinnostavaa. Kenties jotakuta kiinnostavat muut tiedot laboratoriosta, mutta mietin, tässä raportissa oli kysymys nimenomaan tästä muodosta, siis äh, näistä NOXien analyysistä ja, ja johtopäätöksistä. Edustaja Schaldemusen. Äh, First I have a... Paljon kiitoksia. Aluksi minulla on muutama nopea kysymys. Kuinka monta autotyyppiä, kuinka monta autotyyppiä hyväksytte vuosittain? Mi sembra averlo indicato, mediamente abbiamo... Kiitoksia. Uskoakseni minä vastasin tähän. Meillä on noin 300 tyyppihyväksyntää tointa tai hyväksyntää, tämä vaihtelee vuodesta toisiin, noin 300. Eikä. Kuinka moni näistä autotyypeistä on italialaisia automalleja? Ei. Lähestulkoon kaikki tyyppihyväksynnät. Nämä ovat lähestulkoon kaikki Fiat-ryhmästä. Ja tämän lisäksi meillä on muita tyyppihyväksyntöjä mutta kyseessä ovat siis Fiat, Maserati ja niin edespäin. Te olette kirjallisessa vastauksessa ja tänään täällä suullisesti maininneet tästä. Haluaisin tietää, oletteko te mielestänne viranomaisena ennen kaikkea kansalaisten edustaja vai autoteollisuuden edustaja? Ma, la nostra missione è quello di... Meidän tehtävämme on varmistaa se, että liikenne on turvallista, että hyödykkeet ovat turvallisia ja että ympäristö ei kärsi. Tämä on aivan selvää. Me palvelemme kansalaisten etuja. Me olemme tekninen elin, joka suorittaa päivittäin tarkastuksia eri laitoksiin ja eri valmistajille. Tietenkin tässä aikataulukysymykset ovat erilaisia kuin esimerkiksi matkapuhelinten kohdalla. Sitä täytyy ottaa huomioon. Te sanoitte, että mielestäni palvelette kansalaisten intressejä, mutta oletteko sitä mieltä, että olette ollut kyllin kriittinen teollisuutta kohtaan? Oletteko koskaan esimerkiksi ollut kriittinen tyyppihyväksyntien kohdalla. Sitten vastaus numero viisi. Te sanoitte, että teidän täytyy tasapainottaa ilman laadun suojelua ja autoteollisuuden intressejä. Siksi minä kysyn, ketä te mielestänne edustatte. Ja toisekseen, oletteko sitä mieltä, että olette olleet kyllin kriittisiä autoteollisuutta kohtaan? Io credo che si sia minä uskon, että me olemme löytäneet tasapainon. Ja todiste tästä on se, että ennen 24. lokakuuta äänestystä, joka järjestettiin valiokunnassa, me kuulimme maita, jotka ovat usein täysin eri mieltä Italian kanssa. Uskoakseni me siis havaitsimme kasvavan trendin siitä, että tieliikenteessä päästöt kasvoivat ja me pyrimme puuttumaan siihen. Nopeasti meidän tuli kuitenkin toimia kompromissien kautta. Ei olisi ollut mahdollista ennen vuotta 2017 muutoin myöntää tyyppihyväksyntöjä. Meidän laskelmiemme mukaan tämä oli hyödyksi. Muutama äm, viikko sitten EPAsta Yhdysvalloista meille vieraili edustajia ja silloin kun keskustelimme näistä kysymyksistä ja he eivät äh, ymmärtäneet, miksi me puhumme äm, vaatimusten mukaisuudesta. Yhdysvalloissa on vaatimusten mukaisuustaso, ellei sitä saavuta ajoneuvoa ei saa hyväksytettyä. Sellaista ajoneuvoa ei saa maantilla käyttää. Oletteko sitä mieltä, että riittävä teknologian käytössämme. Kaikki asiantuntijathan ovat sitä mieltä, että meidän pitäisi pyrkiä sellaisen tilanteeseen, että meillä ei ole vaatimuksen mukaisuutta, vaan vain jokin päästöjen taso, joka tulee saavuttaa. Negli Stati Uniti non esiste una... Yhdysvalloissa ei ole ajoolosuhteissa tehtäviä testejä. Ja sitten olisikin hiukan outoa puhua vaatimusten mukaisuudesta. He ovat, he ovat ehkäpä hiukan sallivampia kuin me. He eivät tee näitä testejä. Me, emme, me olemme olleet ensimmäisiä, jotka ottivat ajo-olosuhteissa tehdyt testit käyttöön. Ja nyt Australia esimerkiksi jo hakee yhteisiä standardeja monien maiden kanssa, mutta kaikki eivät ole tässä valmiita. RDE on järjestelmä, joka nähdään kalliimpana. Uskoakseni Eurooppa on tässä ottanut askeleen eteenpäin. Ja tämä kaikki tapahtui Volkswagen-skandaalin valossa. Eh, Meillä on monia eh, testijärjestelmiä, joilla ajoneuvoja testataan tyyppihyväksynnän yhteydessä ja koko sen elinkaaren läpi jo tiekäytössä, mutta nyt on todettu, että jonkinlainen ennakoimattomuuselementti halutaan ottaa mukaan testeihin niin, että autoteollisuus ei tiedä, mitä kaikkia asioita testeissä tulee olemaan. Pitäisikö tämä ottaa käyttöön myöskin Euroopassa? Mm, non ho ben compreso, forse si riferisce a test random, cioè test fatti. En aivan hyvin käsittänyt. Puhuitteko te tästä satunnaisesta testaamisesta, testisyklin ulkopuolisista testeistä vai ajo-olosuhteissa teillä tehtävistä testeistä? Tämä hän on RDE-testi, joka meillä nyt on käynnissä. Ei vaan tyyppihyväksynnän jälkeen. L'RDE comunque No, meillähän on vaatimusten mukaisuustestausta myöskin, ja RDE-testaus on jotakin, mitä voidaan käyttää myöskin käyttöolosuhdetesteissä. Meillä ei ole yhtä viranomaista, kuten Yhdysvalloissa. Meillä on yksi viranomainen jokaisessa jäsenmaassa. Ja ehkäpä on niin, että ajo-olosuhteissa tehtäviä testejä voitaisiin tehdä, ei laboratorio, vaan RD-testejä syklin ulkopuolella. Tämä antaisi meille lisätietoja. Pääsimme tästä kiistasta yli. Niin meillä on 28 jäsenmaata, joissa on mahdollista tyyppihyväksyntä hankkia, mutta me olemme keskustelleet uusista toimista. Me olemme myöskin parantaneet komission aloitetta ja me olemme pyrkineet ajamaan Euroopan laajuista virastoa niin, että meillä olisi markkinavalvontaviranomainen, joka voisi Euroopan tasolla valvoa näitä asioita. Oletteko sitä mieltä, että tällainen eurooppalainen eh, markkinavalvontaviranomainen olisi hyödyksi, jotta voisimme valvoa sitä, mitä jäsenmaat eivät todellisuudessa tee? Guardi, ehm, la sorveglianza del mercato in generale Kiitoksia. Markkinavalvonta yleisesti ottaen on asia, joka on olemassa. Se on yleinen sääntö. Jäsenmailla on resurssinsa sen toteuttamiseksi. Ja meillä on myöskin päästöä koskeva kampanja tulossa ensi vuonna. Tämän lisäksi kestelemme esimerkiksi myöskin lasten pyöriä ja pyöräilykypäriä ja niin edespäin. Mutta kaikki tällainen riippuu resursseista. Meillä on epäilyksiä Euroopan tasoisen viranomaisen suhteen. olisi ehkä parempi, että resurssit, henkilöresurssit ja raha käytettäisiin jäsenmaiden tasolla ja sitten me voisimme koordinoida toimintaa jäsenmaiden niin välillä. Meillä voisi olla vuosikertomus, jonka jokainen jäsenmaa antaa komissiolle. Mutta suoraan sanottuna minä en usko, että virasto saisi tukemme, paitsi jos meillä olisi jonkinlainen erityisehdotus. Edustaja Schulz. Kiitos myös minun puoleltani, että vastaatte kysymyksiin. Haluaisin puhua hieman menneisyydestä. Se, mitä olen nyt edustajana kuullut täällä valiokunnassa, niin minua kiinnostaisi tietää, että miten te tyyppihyväksynnän yhteydessä olette tehneet yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä – Esimerkiksi jos valmistajat ovat miettineet, että käännykö tässä Italian puolella, no te sanoitte, että käsittelette lähinnä Fiatteja, mutta olisihan ollut mahdollista, että valmistaja sanotaan menen Italiaan, Luxemburgin, Saksaan, missä tilanne on minulle paras miten te olisitte voineet estää tämän menneisyydessä, tai miten olette estäneet sen, että valmistaja valitsee sen maan, jossa se luulee saman tyyppihyväksynnän mahdollisimman helposti? Guardi, eh, credo di aver risposto questa domanda e aggiungo... Oh, no, uskaukseni vastasin jo tähän kysymykseen, mutta voin kyllä vastata tähän vielä kirjallisestikin. Itse asiassa valmistajalla ei ole mahdollisuutta jättää useampaa hakemusta. Tämä voidaan jättää vain yhdessä jäsenvaltiossa. Jos valmistalaja on epäilyä esimerkiksi jonkun teknisen ratkaisun suhteen, niin sitten hän kääntyy jonkun tietyn viranomaisen puoleen ja pyytää tyyppihyväksyntää tietylle mallille. Jos hän saa kielteisen vastauksen, hän vetää tämän pyynnön takaisin ja hän voi teoreettisesti sitten hakea tätä hyväksyntää myös muualta. Se on teoreettisesti mahdollista. Meillä on ollut joitakin tapauksia, eh, jossa on annettu kielteinen vastaus, mitä hyväksyntään tulee. Ja voi olla, että joku toinen viranomainen on sitten myöntänyt tämän. Mutta me olemme valtionalainen järjestö ja me emme tavoittele voittoa, joten me emme nyt tienaa näillä luvilla. Tietysti jos joku kääntyy toisen jäsenvaltion puoleen, me emme välttämättä edes saa tietää sitä. Mutta tärkeää on se, että yleensä me käymme vuoropuhelua muiden viranomaisten kanssa. Eli jos valmistaja kääntyy viranomaisen puoleen, niin sitten lähetetään sähköposteja muiden maiden viranomaisille niin, että me voimme varmistaa sen, sen että olemme samaa mieltä siitä, että me haluamme antaa tämän tyyppi hyväksynnän. Sitten lyhyt toinen kysymys, jos sallitte. Mitä näihin pistokokeisiin tulee? Eli jo hyväksytyt kulkuneuvot, onko tullut muutoksia sen jälkeen, kun Euroopassa paljastui tämä skandaali? Teettekö enemmän pistokokeita, erilaisia pistokokeita? Onko työnne muuttunut jollain tavalla? Beh, allora, eh, intanto le prove che abbiamo fatto... Oh... Ne testit, joita me olemme tehneet Napolissa ja Torinossa, ovat yksi elementti tutkia, miten euro 5 kulkuvälineet toimivat. Me tulemme tekemään myös lisätestejä, ei ainoastaan koskien päästöjä, vaan myös turvallisuuskomponentteja. Ja me jatkamme sitä työtä, mikä on määritelty lainsäädännöstä, eli tuotteiden vaatimusten mukaisuustestit. Me toki myös tutkimme muita prosesseja, ennen kaikkea mitä valmistajiin tulee. Ja teemme juuri näitä testejä. Gerbrandi. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme nyt saaneet viitteitä tässä valiokunnassa jo siitä, että monet jäsenvaltiot näyttävät olemaan vähemmän kriittisiä, kun on kysymys omasta kansallista teollisuudesta. Herra Irario saattaa olla niin, että se on se asia, jota tässä huoneessa nyt ei vaan kukaan sano ääneen. Näyttää siltä, että Italia on tässä erityinen sankari, koska Fiat on mukana monissa virallisissa valtuuskunnissa Italiassa, monissa työryhmissä. Italia on ollut maa, joka on pyrkinyt hidastamaan ja vesittämään eh, näihin todellisiin eh, ajoluhdokokeisiin liittyviä menettelyjä. Ja italialaiset viranomaiset yhteydessä yksityiseen yhtiöön, Fiatiin, en määrä miksi viranomaisten pitäisi puuttua tähän toimintaan. Ja sitten kysymykseni, se, että sallitaan, että Fiat osittain sulkee pois EGRn ja Italian selvitysten mukaan nämä italialaiset autot eivät, niiden päästöt eivät ole 20 kertaa suurempia, mitä tulee typpi typinoksideihin kuin mitä Saksassa on siis väitetty, vaan vain kuusi kertaa. Kuusi, kertaa, kuusi kertaa on vain kuin laillinen raja. Se merkitsee sitä, että te Italian viranomaisena teidän täytyisi toimia välittömästi. Oletteko te ottaneet yhteyttä äh, Fiatiin ja liittyen siihen, mitä tulee tyyppihyväksyntää, jos tätä ei ratkaista tietyn määräajan puitteissa, mitä te aiotte tehdä tämän ongelman välttämiseksi? Grazie. Allora iniziamo dalla fine. Intanto... Kiitos. Lähden liikkeelle lopusta. Emme voi vetää käyttölupaa aivan noin vain, sillä kun hyväksyntä jossakin vaiheessa annettu myönteisesti, se perustuu tiettyyn protokollaan. Me muuten tutkimme jotakin sellaista, mikä tapahtuu syklin ulkopuolella. Uh, Mutta tyyppihyväksyntäviranomaisen osalta tämä on erittäin hyvä esimerkki siitä, että on laiton tällainen estolaite. Voisi suoraan kysyä tätä, mitä se tekee ja miksi, ja itse sitten arvioida sitä, onko se laiton tai ei, tai sitten kysyä ranskalaisilta tai alankomaalaisilta kollegoilta, miksi ne he uskovat, että kysymys on laittomasta estolaitteesta. Noin non abbiamo riscontrato nessun Niin. Me emme ole löytäneet mitään estolaitteita. Olemme KBAn kanssa katsoneet asiaa. KBAlla on hiukan eri mielipide asiasta. Me olemme aika yllättyneitä siitä, että sen sijaan, että KBA olisi kääntynyt meidän puolemme, kääntyi komission puoleen ja valitti sitä, että Italia näkee asian eri tavalla kuin Saksa. Ja nyt komission täytyy olla tässä sovittelijana normaalissa vuorovaikutuksessa tai normaalissa selvityksessä tämä olisi tapahtunut toisella tavalla. Ja kyllähän näytä on tehty vaikka kuinka kauan, ei pelkästään KBA, vaan muidenkin viranomaisten kanssa. Ei käytä KBA, vaan sanoo, että me olimme eri mieltä asiassa. Silloin Berliin ja Rooma olisivat olleet käsittelemään asiaa. Nykyisen lainsäädännön osalta me emme ole koskaan saaneet kirjallisesti ranskalaisilta tai saksalaisilta yhtään mitään, missä olisi todettu, että ajoneuvot meillä olisivat laittomia. Sitä ei ole sanonut KBA, muuten kuin Euroopan komission kautta. Olkoon sitten niin. Fiat. Mitä te sitten teette Fiatinostota, kun todetaan, että siinä ylitetään kuusinkertaisesti lailliset raja-arvot? Oletteko ottaneet yhteyttä Fiatin kanssa keskustellaksenne asiasta, jotta tämä ongelma ratkaistaisiin? Non lo abbiamo fatto dal punto di vista legale, intanto... Me jurista syystä emme ole tehneet tätä. Voi vain toistaa. Pelkästään siksi, että me emme voi vaatia valmistajalta juridisesti, että asiaan puututtaisiin sekä kun tyypiksi annettu se säilyy. Illegal. Mutta kysymys on laittomasta estolaitteesta, jota sitten oli havaittu NEDCssä ja jota ei voida, Iranian viranomaiset löydä. Ja te sanotte, että jopa on laitonta tehdä näin. Tämä on kyllä aika outoa. Minä siis palaan takaisin tähän esimerkkiin, jonka etsin alussa. Ei. Ehkä minä olen ilmaissut itseni jotenkin harhaanjohtavasti. Fiatin tapauksessa me olemme tehneet testejä myöskin syklin ulkopuolella. Olemme siis tehneet tällaisia testejä teillä, muuttaneet lämpötiloja ja niin edelleen. Ja meille kävi selväksi, että ajoneuvo noissa olosuhteissa aiheuttaa suurempia päästöjä. Mutta jos tiellä ja laboratoriossa vielä pysytään raja-arvojen puitteissa, silloin kysymys on viitte, viitteistä siitä, että ei ole mitään estolaitetta. Nimittäin laboratoriokokeissa nehän kestävät vain 20 minuuttia, ja tällä me puhumme 22 minuutista, T plus 2 minuuttia, sitä ei ole NEDC muka ollenkaan, eli se ei voi olla mukanakaan näissä kokeissa. Lo sappiamo bene, ma... ma eh... Hyvä. Mutta jos voimassa oleva lainsäädäntö määrää, että laboratoriossa pitää testata sitä ja tätä, näin oli siis menneisyydessä normaali mm, toimintalusteet on nyt määritelty tämän NEDCn puitteissa, mutta aiemmin me toimineet tämän mukaisesti. Ja tämä muuten saa sanonut komissio itse silloin kun tämä RDE-menetelmä hyväksyttiin, silloin sanottiin, että ajoneuvon normaalissa, normaalissa toimintalosuhteessa sen täytyy silloin myöskin täyttää normit. Me voimme tehdä testit erilaisissa olosuhteissa, vuorilla, etelämantereilla, tavallisessa maistossa, mutta olemme saaneet tuloksia. Salva. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin palata ensimmäiseen kysymykseeni. Te sanoitte, että ei ollut mitään eroja näissä prosesseissa, joten miten sitten selitätte sen, että sellaisessa maassa, kuten Luxemburg, jossa ei ole auton valmistuslaitoksia, siellä on tällaisia äh, vertailuja? ma magari poi le autorità lussemburghesi che credo... Mm, Tämä on ehkä jotakin sellaista, mitä Luxemburgin viranomaiset kenties itse, mihin itse pystyvät vastaamaan paremmin, ehkä he tulevat vielä esiintymään tänne. Mehän tiedämme, että Luxemburgissa on akkreditoitu erilaisia teknisiä, Luxemburg akkreditoi erilaisia teknisiä palveluita eri puolilla Eurooppaa, siis viranomaiset ovat Luxemburgissa, mutta tekniset palvelutuotolla Italiassa, mutta toimivat äh, Luxemburgin ohjeiden puitteissa, eli tämä koordinoidaan Luxemburgissa. Ja tässä on erilaisia yhteyksiä erilaisiin jäsenvaltioihin, joissa autoja sitten testataan ja jos tapahtuu hyväksyntää. Saattaa olla niin, että Luxemburg tässä on asiasta sitten vastuussa, mutta hyväksyntä kuitenkin perustuu luottamukselle, keskinäiselle äh, akkreditoinnille, joten Luxemburg – voi organisoida itse niin kuin haluaa, niin kuin se itse parhaaksi näkee, niin kauan kuin noudatetaan asianmukaisia määräyksiä ennen kaikkea, mitä tulee laatunormeihin, jotka täytyy, joita täytyy noudattaa. Mutta olet tämän oikeassa, saattaa olla niin, että olette oikeassa, mutta tämä koskee myöskin muita palveluita pistä Luxemburgia. Kiitos. Toinen kysymys Mitä tulee näihin uusiin prosesseihin, jotka liittyvät tyyppihyväksyntään, onko teollisuuden helppo sopeutua? Tehän olette ollut hyvin varovainen asian suhteen siksi, että kysymys on hyvin mutkikkaasta prosessista ja nimenomaan tekniikkaa. Onko teollisuuden helppo pitkällä tähtäyksellä, so, lyhyellä tähtäyksellä sopeutua tähän, mitä, mitä tällä diesel-alalla on, tässähän Eurooppa on hyvin johtava näissä asioissa. Guardi, eh, partiamo dal presupposto che l'industria europea... Per... Me lähdemme siitä liikkeelle, että Euroopan ala erinäisistä syistä on pakkotilanteessa, sen täytyy toimittaa ja valmistaa dieselajoneuvoja. Meidän täytyy pitää kiinni CO2-arvoista – ja sen lisäksi yhä enemmän lisääntyy sähköinen liikkuvuus, mutta diesel kuluttaa vähemmän ja siitä myöskin syntyy vähemmän CO2-päästöjä. Siksi monet valmistajat, ennen kaikkea ne, jotka valmistavat pieniä ajoneuvoja, joutuvat ponnistelemaan niin, että näissä pienemmissäkin ajoneuvoissa, jotka eivät saa edes kalliita, että niissä on teknisiä laitteita, jotka varmistavat sen, että päästöt pysyvät alhaisena kaikissa ajoolosuhteissa, eli mutkikkaampaa teknologiaa otetaan käyttöön niin kuin SCR. Tämä on tietysti sellaista, että siirtyy kustannuksia ja se tulee totta kai näkymään hinnassa silloin, kun on kysymys edullisemmasta ajoneuvoista. Saattaa niin, että valmistajat pienten ajoneuvojen tapauksessa ottavat käyttöön muun tyyppisiä moottoreita, ja käyttävät vähemmän dieselmoottoreita, mutta tähän liittyy kustannuksia, niin kuin sanoin, eikä tämä koske pelkästään italialaisia valmistajia. Monsieur Eharius. Ähm, herra Erelio, kuuntelin teitä pitkään ja minulla on monia huomioita. Ensinnäkin liittyen tähän äm, kysymyksen yhdeksän vastauksen sanoitte, että ei ole olemassa tavallisen käytön määrittelyä päästöjen osalta. Onko tämä totta jarrujen osalta? Mitä mieltä olette? ajoneuvojen jarrujen osalta. Te näette, että normi käytöstä voi olla määritelmä olemassa. Grazie per la domanda. Certo, ma la... Kiitoksia tästä kysymyksestä. Kyllä, jarrutestejä tehdään radoilla maan teillä erilaisissa olosuhteissa eri nopeuksilla. On hyvin suuri ero kuitenkin jarruttamisella ja päästöjen mittaamisella. Sanoisin, että ajoneuvon käyttäytyminen radalla on melkoisen samanlaista kuin tosielämässä, mutta jarrutuksen ja päästöjen mittauksen osalta tilanne on erilainen. RDE-testi on se testi, jolla todellisuutta mallinnetaan, tämä on hyvin tärkeä. Parlamentti on tukenut näitä RDE-testejä, sillä muutoin me yhä väittelisimme asiasta. Nyt Euroopassa on näitä uusia testejä olemassa. Te sanotte, että meillä on äm, maantieolosuhteissa tehtäviä testejä erityisesti jarrujen osalta, mutta niitä ei voitaisi tehdä päästöjen osalta. Minusta vaikuttaa siltä, että kun olen teitä kuunnellut tässä jonkin aikaa, että teidän tavoitteenne on vain saada tyyppihyväksyntäsyklitesti läpäistyä, mutta teette näitä tavallisissa olosuhteissa määriteltyjä rajoja halua antaa Täytyy ottaa myöskin huomioon, että ähm, näitä päästöylityksiä on erittäin paljon ja kaksi kolmasosaa niistä ähm, dieselin osalta katoaisi. Ja tästä yli 70 000 ennenaikaista kuolemantapauksista 21 000 kuitenkin koskee vain Italiaa. Onko teidän tarkoituksenne siis tässä toteuttaa ja toimeenpanna koko asetusta sen kokonaisuudessaan, eikä vain tätä tyyppihyväksyntäsykliä, joka on sertifioinnin myöntämisen minimivaatimuksia? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Ja sitten toinen kysymykseni. Mitä te olette tehneet? Mitä te olette tehneet, että voisitte taata erityisesti artikla 5 kautta yhden toteutumisen, että voisitte todeta sen, että nämä ajoneuvot näitä raja-arvoja todellakin kunnioittavat? Grazie. Allora... Kiitoksia. Ehkäpä minä en puhunut kyllin selvästi. Nykyisin on olemassa suuria eroja. Meillä on laboratoritestejä tällä hetkellä, mutta vuodesta 2017 lähtien RDE-testaukset tullaan tekemään teillä, mutta jarrutestien suhteen näin on aina tehty, näitä on aina tehty teillä. Näitä kahta asiaa ei voida verrata keskenään. Meillä on erilaisia jarrujärjestelmiä, joita on aina testattu maanteillä. Näin on pakko tehdä. Mutta RDE-testi on vasta syntynyt, syötään käyttöön ensi vuonna. Ja ennen tätä meillä oli vain laboratoriotestejä olemassa. Ne antoivat äh, osittaista tietoa. Miksi artikla 5 sitten ei ole toimeenpantu? Artikla 5 on artikla joka kieltää tiettyjä asioita ja luo tiettyjä rajoituksia. Mitä tulee sitten komission asetusten toimeenpanoon, minä en löydä mitään huomiota tähän liittyen. Ei autonvalmistajien ole pakko ilmoittaa, minkälaista päästöjen rajoitusstrategiaa he käyttävät. Ja tämä pakko tulee voimaan vasta RDE lainsäädännön myötä. Se on olemassa raskaiden hyötyajoneuvojen kohdalla, mutta ei kevyempien. Nythän me olemme RDE-lainsäädännön kanssa samoilla linjoilla. Nyt autonvalmistajien pitää myöskin RDEn myötä ilmoittaa, mitä päästöjen vähennysjärjestelmää he käyttävät. Tämä oli aikaisemmin vaikeaa. Meillä oli aikaisemmin vain laboratoriossa tehtäviä testisykliä. Radio, me olemme nyt kuulemisen lopussa, mutta emme näiden moninaisten kysymysten lopussa. Haluaisin kertoa kollegoille, että Fiatin edustajan tulossa vierailemaan ensi viikolla ja monet kysymykset, jotka eivät saaneet vastausta, olivat vaikeita, voimme ottaa uudelleen esiin. Ja meillä on siis paljon mahdollisuuksia tulossa kysymyksien esittämiselle myöskin huomenna. Ja meillä on myöskin avoin kirjallinen menettely aina lisäkysymysten mm, osalta käytössä. Pyytäisin, että 17. lokakuuta maanantaihin mennessä kollegat esittäisivät näitä kirjallisia kysymyksiä teille. Paljon kiitoksia herra Erario tästä vierailusta. Nämä kysymykset olivat välillä vaikeita, kysymykset, asiat ovat vaikeita, mutta paljon kiitoksia vierailustanne ja siitä, että meille näin vastasitte. Kiitos. And you have no colleagues, to keep track of... Hyvät kollegat, jotta pysyisimme ajan aikataulussa. Me olemme yhä aikataulussa, että ongelmia ei vielä ole, mutta jotta pysyisimme aikataulussa, haluaisin nyt lämpimästi toivottaa tervetulleeksi Alex Burnsin, joka on Millbrook-ryhmän toimitusjohtaja Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Tervetuloa. Nyt meillä on ollut ensimmäinen alkulämmittely Joten annan teille heti puheenvuoron. Teillä on 10 minuuttia ja sen jälkeen menemme kysymyksiin. Olkaa hyvä. Uh, Vain pari minuuttia näin alkuun. Colleagues, please. Kollegat, olkaa hyvät. Olkaa hiljaa. Thank you. My name is Alex Burns. Minä olen Alex Burns, edustan Millbrookia. Äh, teemme siis, annamme testipalveluita sekä Suomessa että yhdistyneessä kuningaskunnassa se on itsenäinen ja nämä laatujärjestelmiä myös tarkastellaan ulkopuolisesta taholta. Vuodesta 1970 olemme tehneet pakokaasupäästötestejä ja me teemme myös yhteistyötä niin, että tiedämme, että nämä testit ovat teollisuuden sen hetken tilanteen mukana. Eli me myös myönnästämme sertifikaatteja ja tämä, nämä testit ovat pieni osa koko yritystä. Me myös annamme konsultointipalveluita. Tämä auttaa ennen kaikkia pieniä valmistajia ymmärtämään, mitä testejä vaaditaan, jotta pidetään asetuksesta kiinni, mutta me emme muutenkaan kerro, kuinka näistä testeistä päädään läpi. Me myös kehitämme testisyklejä, jotka äh, ovat, vastaavat todellisia ajoolosuhteita. Ja tätä kautta voidaan sitten tuottaa vähemmän saastuttavia kulkuneuvoja. Esimerkiksi Millbrook London Transport Bus Cycle on sellainen, jonka avulla käytetään äh, virtaa busseja, jotta ilmanlaatua Lontoossa voitaisiin parantaa. Mitä sertifiointitesteihin tulee, Mirbrook toimii yleensä laboratoriona eh, ja sitten eh, yhdistyneen sertifiointiviranomainen on sitten vastaava tyyppi hyväksyntä eh, viranomainen. Eli tämä viranomainen sitten myös tarkastelee näitä testejä. Mitä laboratorion tulee, niin Milbrook tekee testit ja raportoi tuloksista. Se ei määritä sitä, että voiko ajoneuvo saada tai voidaanko se sertifioida. Eli me annamme riippumattomia testituloksia ja se, että väitettäisiin, että ne eivät olisi täysin puolueettomia, niin se olisi vaaraksi koko bisnekselle. Paljon kiitoksia nyt välittömästi meidän kaksi esittelijäämme, edustaja Gerbrandi, olkaa hyvä. And, uh... Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja paljon kiitoksia ähm, toimitusjohtaja Burns tästä alkuhuomiosta. 203 viikkoa sitten me vierailimme äh, tulevien kollegojen luona Saksassa ja Luxemburgissa, erityisesti Saksassa. Ja täytyy sanoa, että me saamme yhä enemmän ja enemmän tietoa tyyppihyväksyntä maailmasta ja teknisistä testeistä. Me jopa saimme seurata yhtä sellaista. Yksi asia, joka minulle oli melkoisen hämmentävää, oli se, että koko menettely, äm, vaatimusten prosessin ympärillä, tämähän nyt ei ä, varsinaisesti ole teidän asianne suoraan, mutta liittykö, oletteko te mukana näissä vaatimusten mukaisuusseikoissa? No, Kyllä, erät testit, joita me teemme, me teemme ähm, valmistajille. Me teemme siis auton valmistajille tämän tyyppisiä vaatimustenmukaisuustestejä. Ja oletteko te myöskin palvelun vaatimuksenmukaisuudessa, okay. siis markkinavalvonnassa? Me voimme näin tehdä. Meitä ei ole muutamaan vuoteen tällaiseen kuitenkaan pyydetty. Tuotannon vaatimusten mukaisuus. Sen suhteen yksi asia, jonka ymmärsin, ja korjatkaa minua, jos olen väärässä, on se, että suurin osa tästä riippuu OIMstä. Ja joko tyyppi hyväksyntäviranomaiset tai muut viranomaiset tämän hyväksyttävät, mutta Ähm, suurin osa tästä työstä on kuitenkin autoteollisuuden edustajien tekemää. Ja sitten yksi osio, jota lainkaan testata, on ohjelmisto, softwarepuoli. Me saamme ajoneuvon testattavaksi auton valmistajalta ja me suoritamme sääntöjen mukaiset testit ajoneuvon sellaisena kuin se meille toimitetaan. En tiedä, mitä tarkoitan tällä ohjelmistotestauksella. Um. Tarkoitan tällä sitä, että tällä hetkellä erä, kun jokin auto tulee tuotantoon ja alkuperäistoimittaja, alkuperäisvalmistaja toimittaa sen teille, muutama kuukausi ennen kuin tällainen ajoneuvo on tulossa markkinoille. Tänä väliaikana ohjelmistoa saatetaan muuttaa hyvin paljon, eikä tätä ohjelmistoa tässä välivaiheessa enää testata. Ei ole olemassa mitään testausta siitä, onko mm, auton ohjelmisto yhä samanlainen kuin se oli tyyppihyväksyntä hetkellä. Tämä todellakin riippuu auton valmistajasta. Auton valmistajan tarkoitus tehtävä on ilmoittaa, onko ajoneuvo ähm, yhä samanlainen kuin se oli tyyppihyväksyntä hetkellä, kun se on siis toimitettu sertifioitavaksi. Knowledge. Ja kokemuksenne ja tietämyksenne mukaan olisitteko sitä mieltä, että se, että annetaan paljon vastuuta, jopa laillista oikeudellista vastuuta auton valmistajille. Oletteko nyt en ymmärtänyt kysymystä. Niin, OEMn alkuperäisessä valmistajien rooli on valtava. Onko tämä rooli mielestäni liian suuri? Neuvoisitteko tämän menettelyn muuttamista? Mielestäni Olisiko tämä hyvä asia? Tietääkseni auton valmistajat tekevät kovasti töitä, jotta voisivat äm, täyttää olemassa olevien asetusten vaatimukset. Tämä on hyvin vaikeaa työtä ja he tekevät äm, täsmällisesti tunnulliset töitä tämän eteen. Emme ole nähneet mitään merkkejä siitä, että jonkinlaista laille levinnyttä väärinkäytöstä olisi olemassa. Minun kokemukseni mukaan he ottavat hyvin vakavasti nämä asiat. Se viimeinen kysymykseni, kiitoksia. Äh, kasvavat erot laboratoriotestien ja äh, todellisten ajonaikaisten testien välillä. Te olette varmaankin olleet tietoisia tästä asiasta jo muutaman vuoden. Enemmän kuin muutaman vuoden kyllä. Äh. Oletteko aktiivisesti ilmoittaneet viranomaisille ja niin edespäin asiasta, jotta tätä kasvavaa eroa voitaisiin kattaa. Olemme nähneet tämän kasvavan eron, tutkimuksia on tehty asiasta. Me olemme olleet mukana näiden tutkimusten suorittamisessa menneisyydessä ja tämä on osoittanut, että kasvava kuilu on olemassa. ntc e syklin alaisten päästöjen ja muiden syklien alaisten päästöjen välillä. Ja tämä yleisesti on otettu merkkinä siitä, että NEDC-sykli on hyvin vanhentunut. Olosuhteet ja ajoneuvot ovat erittäin suuresti muuttuneet niiden vuosien aikana, joina NDC järjestelmä on ollut käytössä. Kiitos herra Burns. Mä haluaisin tietää ensinnäkin se, että Euroop... jos se on eurooppalaista lainsäädäntöä tai sääntöä tai normeja kanssa tiukempia ennen kaikkea Euroopan tasolla, niin olisi ollut niin, että olisi tapahtunut sitä, minkä nyt olemme näkemässä. Um, thank you. I think... Kiitos. Jos olisi ollut esimerkiksi erilaisia syklejä, jotka oli määritetty tai joita olisi päivitetty aikaa myöten. Olisimme nähneet, että ajoneuvoja olisi kehitetty vastaamaan näitä eri syklejä. Se on väistämätöntä, jos tapahtuu määritelmiä säädöksissä ja valmistajat joutuvat täyttämään nuo vaatimukset ja ovat kehittämään ajoneuvoja niin, että he myöskin noudattavat näitä sääntöjä. Jos määräykset jäävät jälkeen ajoneuvojen kehityksestä jostakin syystä, väistämättä syntyy aukko ää, testituloksien osalta, jotka tehdään säädöksen mukaan ja todellisen ajosuhteiden tilanteen mukaan. Miten ajattelette, että olisi käytettävä laitteita silloin, kuten kuitte uutisen vai kun teille syntyi sellainen tunnelma, että oli tapahtumassa jotakin? Meillä ei ollut mitään tunnetta siitä, että sellaista tapahtui, mutta olimme aika järkyttyneitä, kun skandaali tuli esille viime vuonna ja yllättyneitä tästä tuloksesta. Olimme tietoisia siitä, että oli olemassa tällainen ero ja me katsoimme, että se johtui siitä, että oli älykästä kehitystä tuottajien taholla, valmistajien taholla pyrkiä täyttämään vaatimukset, jotta saatiin aikana ja jota kuluttajat halusivat, mutta me ajattelimme, että tapahtuu laillisesti eikä laittomasti. Uskotteko, että ehdotukset, joita komissio on tehnyt, ovat sellaiset, että tämänlainen skandaali tulee jatkumaan? Ajattelen siis niitä ehdotuksia, joita komissio on tehnyt. Ovatko ne teistä riittävän kunnianhimoisia, että voidaan välttää tällaisen tapahtuminen tulevaisuudessa? I think that the... Minusta tämä todistanajan suhteiden päästöt ja tämä uusi VLTP-sykli todella tekevät suuren eron. Nämä ovat paljon työtä autojen valmistajille jotka siis joutuvat kehittämään ajoneuvoja, jotka vastaavat näitä vaatimuksia näissä säädöksissä, mutta on tarvetta, että sääntelijät pysyvät valppaina ja ymmärtävät, että säädösten täytyy kehittyä samalla kun ajoneuvot ja ajoneuvojen käyttö käytännössä kehittyy. Kiitos. Thank you very much. Mr. Paljon kiitoksia edustaja Gizeki. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Elo Burns, että otitte aikaa tullaksenne tänne tänään iltapäivällä ja kiitos, että vastasitte myös kirjallisesti esittämiimme kysymyksiin. Palaisin esittelijän kysymyksiin, koska tässä esitettiin kysymys ohjelmistoihin liittyen. Tämä tutkintavaliokunta perustettiin, koska ohjelmistoja on manipuloitu ja se havaittiin. Ja te sanoitte, että ohjelmistot kuuluu valmistajalle ja valmistaja kantaa vastuun ja ohjelmisto on lainsäädännön mukainen. Nyt kun kehitetään lainsäädäntöä, niin toki on myös tärkeää, ettei ainoastaan luoteta, vaan että myös voidaan valvoa. Voitteko te riippumattomana tahan, tahona vaatia enemmän läpinäkyvyyttä, mitä ohjelmistoihin tulee? Voisiko olla, että te voisitte operatiivisesti myös valvoa näitä kysymyksiä? Um, thank you. Kiitos. Tämä on aika monimutkainen kysymys. Se, että joku koodi on sama kuin joku toinen, niin meillä ei ole mahdollisuutta testata sitä tällä hetkellä, eikä meiltä myöskään vaadita sitä asetuksen puitteissa, joten me emme ole sitä kehittäneet. Voidaanko se kehittää? No, todennäköisesti en ole asiantuntija tällä alalla. Tämä saattaa olla vaatimuksena niin toki me ehkä voisimme löytää teknisen mahdollisuuden tehdä näitä testejä. Mutta tämä täytyisi tulla asetuksen kautta. Das heißt, Sie wären heute aus Eli te pystyisitte nyt tänään tekemään tällaisen ohjelmistotarkistuksen vai pitäisikö teidän rakentaa uusia resursseja? Koska jos te ette tee tällaisia tarkistuksia, niin en usko, että teillä on tällaisia ohjelmistoasiantuntijoita, koska lainsäädäntö tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Kyllähän teidän täytyy varmasti nämä resurssit ensin rakentaa nollasta. Be... Kyllä, aivan oikein. Me tarvitsisimme aikaa jotta järjestöt, kuten meidän järjestö, voisivat sitten rakentaa kapasiteettia, jotta tällaisia testejä voitaisiin tehdä. Okay. Jetzt gehe ich mal vom Thema... No, nyt toinen aihe, eli ei ohjelmistot, vaan itse laitteistot. Mitä vastaukseen neljä tulee? Te sanotte täällä, että joku voisi suosia joitakin tyyppihyväksyntäviranomaisia, hyväksyntäviranomaisia, koska lainsäädäntöä tulkitaan eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Te ette ole konkretisoineet tätä. Italialaisen kollegan kuulemisessa me totesimme, että eurooppalaista lainsäädäntöä on tulkittu eri tavalla, eli normeja ei tulkita yhdenmukaisesti esimerkiksi Saksassa ja Italiassa. Onko teillä esimerkkiä siitä, missä eurooppalaista lainsäädäntöä on toimeenpantu eri tavalla? The sort of thing we're thinking of there. Esimerkiksi kun määritellään kuinka monta testiä tarvitaan, jotta voidaan tyydyttää tyyppihyväksyntä viranomainen. Eli yleensä osa prosess, osa prosessia on tällainen tapaaminen valmistajan ja tyyppihyväksyntäviranomaisen välillä. Ja siinä on, ovat kaikki eri ajoneuvot, jotka täytyy tutkia ennen kuin tyyppihyväksyntä täytyy, ei voidaan myöntää. Eli nämä ovat ehkä sellaisia, missä on tulkintaeroja eri viranomaisten välillä. Testitulosten erilaista tulkintaa ei ole havaittu, eli me testaamme, me raportoimme tulokset ja sitten kulkuneuvo läpäisee tai ei läpäise testiä. <laughs> Edustaja Dani. Thank you, Chair. No problem with the mix-up of surnames. Äh, kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia herra Bön siitä, että olette täällä valiokunnan edessä meille vastaavassa. Minä haluaisin keskittyä teidän kirjallisiin vastauksiinne. Kysymys kuusi. Tässä yhteydessä sanotte, että ajoneuvot, jotka olette saaneet testejä varten, vastaavat niitä, jotka ovat maanteillä. Ja te sanotte, että nämä ajoneuvot on ähm, testattu äh, ajoneuvon valmistajien teknisten vaatimusten mukaisesti ähm, asetuksin. Äh, voisitko vastata, onko ajoneuvon mahdollisuus räätälöidä ajoneuvoja näitä tyyppihyväksyntätestejä varten? Tämä on hyvin avoin kysymys. On hyvin rajallisia mahdollisuuksia muokata tyyppihyväksyntätestejä varten ajoneuvoja. Renkaiden ilmanpaine on kaikkein ilmeisin, sillä kun auto on laboratoriotestissä, on tärkeää, että ilmanpaine on melkoisen korkea. Mutta tämä johtuu vain siitä, että renkaat kestäisivät testit se, että ajoneuvoja muovattaisiin testiolosuhteita vastaavaksi, eh, sillä äm, tällä tarkoittaa vain sitä, että testiolosuhteet ovat eh, erilaiset eh, teillä. Tämä liittyy siihen, mitä äh, Toni sanoi teidän yrityksenne liittyen siitä, että kitka vähenee, kun ilmanpaine renkaissa on korkea testien aikana. Että tällöin tyyppisin tempuin vaikuttaisiin testeihin. Vaikuttaa, vastaako tämä sitä, mitä teillä tapahtuu? Works. Kyse on mielestäni siitä, että meillä on järjestelmä, joka toimii. Meillä täytyy olla järjestelmä, jossa voimme ajoneuvoa turvallisesti testata, jos on tunnettuja syitä, joiden vuoksi ajoneuvoa täytyy muokata testejä varten ja jos nämä vaikuttavat päästöihin, asiaan tulee puuttua päästöjen sääntöjen tasolla. Moi. Mutta te mainitsitte rengaspaineet. Minkälaista liikkumavaraa ajoneuvovalmistajilla on näiden teknisten vaatimusten määrittelyssä? Hyvin vähän tämän ulkopuolella. Minkälaisia? Suoraan sanottuna minä en ole asiantuntija Ehkäpä tähän vaikuttaa se, kuinka täysi akun lataus on testin alussa ja niin edespäin, mutta tämä on hyvin rajallinen liikkumavara. Mutta minkälaisia tilanteita, onko meillä tilanteita, jotka saattavat johtaa siihen, että auto ei vastaakaan sitä, mikä todellisuus olisi joka päiväisesti teillämme? Uskoakseni tarkoitus on pitää auto mahdollisimman lähellä todellisuudessa käytettävää autoa. Tässä täytyy tehdä niin, että ne voidaan toistaa, voidaan toistaa turvallisesti. Tiettyjä vaatimuksia, kuten rengaspaine liittyy tähän. Tekniset komiteat voivat käsitellä näitä vaatimuksia ja näin koko järjestelmä toimii, kuten tarkoitettiin. Ja ovatko teidän yksikkönne hylänneet jotakin äm, autovalmistajaa. Me emme hyväksymistä tai hylkäys äm, mainintaa anna. Me toimitamme tämän tiedon eteenpäin. Meillä on ollut tapauksia, joissa me olemme tehneet testejä, joita ajoneuvot eivät ole läpäisseet ja näitä ajoneuvoja on joutu muokkaamaan. Mikrofoni. Sorry. Sorry. Have you ever Oletteko koskaan autonvalmistajia haastaneet, koska olette sitä mieltä, että heidän toimittavansa ajoneuvo ei vastannut tyypillistä ajoneuvoa. Näin ei ole tapahtunut sinä aikana, kun minä olen toiminut Milbrookilla noin kolmen vuoden ajan. Olen kuullut, että vuosia sitten oli tapaus, jossa eräs ajoneuvo asettiin kyseenalaiseksi, mutta tämä tapahtui noin 20 vuotta sitten. Tämä ei ole mikään tyypillinen tapaus. Yleisesti ottaen me tarkastelemme ajoneuvoja ja havaitsemme, että ne tuottavat vaatimukset kun ne toimitetaan testattaviksi. Valmistajat tietävät, että me testamme ajoneuvot, he tietävät, minkälaiset vaatimukset ovat. Ähm, heidän intressinsä mukaista olisi päästä läpi testeistä. Edustaja Gerbrandi. It's my lucky day. Uh... Kiitos, on minun onnenpäiväni tänään. Minä haluaisin keskustella teidän kanssanne käsitteestä normaalit käyttöolosuhteet, koska se on ollut keskeinen kysymys tässä meidän selvitystyössämme. Te sanotte vastauksessa numeroon, kysymyksen numero yhdeksän, että normaalit käyttöolosuhteet eivät ole riittävän tarkkaan määritellyt. Toisaalta me olemme saaneet Ranskan Juta Keran laitokselta tiedon, että se merkitsee keskimääräistä käyttöä laboratorioolosuhteiden ulkopuolella. He siis uskovat, että tämä on riittävän selvää, ja, ja siis se liittyy siihen, miten auto käyttäytyy laboratorion ulkopuolella. Ensinnäkin kysymykseni kuuluu, oletko te koskaan kysynyt kansalliselta viranomaiselta, niin voitaisiinko saada täsmennystä olisitteko ottaneet yhteyttä komissioon sen täsmennyksen saamiseksi? Tietääkseni emme. Olemme pyytäneet lisäselvitystä tähän täsmennystä, mutta suoraan sanottuna me emme vietä kovinkaan paljon aikaa tällaista pohtien, koska meidän tehtävämme laboratoriona on toteuttaa määritetyt kokeet. Teemme siis tällaisia säästökokeita NEDC mukaisesti, mutta, niin, mutta teidän tehtävänänne on olla myöskin toimia konsulttina. Ei auttaa valmistajia vain läpäisemään kokeet, vaan selittää valmistajille, mitä tarvitaan, jotta saadaan tyyppihyväksyntä. Ja tässä teidän tulkintanne tästä normaalista käytöstä on hyvin keskeistä. Sillä jos te kerrotte tällaisena neuvonantajana, tai että näiden autojen täytyy myös vastata päästörajoituksia tieliikenteessä, silloin teidän tulkintanne on hyvin tärkeä. Tästä totta kai me palaamme näihin asetuksiin ja toteamme ja sanomme, että nämä ovat ne testit, jotka täytyy läpäistä, jotta saadaan tyyppihyväksyntä Euroopan unionin alueella. Ja silloin joudutaan palaamaan näihin testeihin, jotka täytyy, jotka täytyy hoitaa ja liittyvät tähän NADC-sykliin – ja tämän, näiden testien määritelmä on se, mistä me puhumme asiakkaidemme kanssa, emme suinkaan laajemmalti siitä, mitä merkitsee normaali käyttö, koska ei ole olemassa mitään säädettyä testiä, jossa sanottaisiin, että pitäisi jäljitellä normaalia käyttöä. Testi on siis etukäteen määrätty ja me puhumme asiakkaidemme kanssa siitä, mitkä kokeet on läpäistävä, jotta saadaan tyyppihyväksyntä. It, it all comes down to... Viime kädessä siis palataan tähän testiin siksi meni nopeasti. Olemme kehittäneet nyt tätä uutta todellista ajolosuhteiden päästön testiä. Sitten toinen kysymys. Te ette siis asiakkaille ne sano sitä, miten helpommin voitaisiin läpäistä testi, aivan oikein, että, että tee näin, mutta uskonpa kuitenkin, että te tiedätte, että olette tietoisia monista tempuista, joita voidaan tehdä, joilla voidaan helpommin läpäistä tällainen testi. Voisitteko mainita tällaisia konsteja, jos teillä nyt vaikka sattuisi olemaan tämä toinen neuvonantajan rooli, ja ne voi antaa sitten mahdolliselle asiakkaalle. Suoraan sanottuna me emme tiedä mitään konsteja, joilla voitaisiin läpäistä testit. Asi- ajoneuvot, jotka tuodaan testiin, tutkitaan. Kuten sanoin, on hyvin vähän liikkumavaraa sille, että näitä voitaisiin jotenkin muokata – ajatellen sitä, millaisena ne aiotaan valmistaa. Ja testit on määritelty aika tarkkaan. Eli jos on jotakin konsteja, sen täytyy tapahtua ajoneuvoa valmisteltavassa ja siinä me emme ole mukana. Me olemme vain sellaista testaamassa, mikä jo on jo kehitetty. Totta kai myös tuetaan henkilöitä testeille, jotka tekevät tätä kehittelytyötä, koska voimme tehdä muutoksia tähän ajoneuvoon ja katsoa, sitten sitä, onko auto tätä kautta kehittynyt asianmukaiseen suuntaan. Minusta on tätä vaikea uskoa, sillä kun minä kävin yhdessä näistä testeistipaikoista, kävi selväksi, että tekniset asiantuntijat, jotka ovat paikalla näissä testeissä, tiesivät kaiken näistä autoista, aivan kaiken. Me kaikki tiedämme, Entinen komission jäsen Potocnik kirjoitti kirjeen entiselle komission jäsen Tajanille näistä autoista, joita oli muokattu Jolloin kävi ilmi, että oli autoja, joita oli muokattu, että oli käytetty tällaisia konsteja, niin kuin sanoin, joilla saatiin autot no-, helpommin läpäisemään kokeet. Te sanotte, että te ette voi mainita näitä temppuja. Teidän mielestänne ehkä ne ovatkin vain normaali käytäntö, mutta ehkä muotoilette meidän tavalla autot, joita te testaatte tyypihyväksyntää varten onko niin, että automaattisesti ne voitaisiin viedä tielle? Vastaisivatko ne kaikkia määräyksiä, jotka liittyvät siihen, miten kuli ajetaan tiellä? Yes, I think... Kyllä. Jos on jokin poikkeus, saattaa olla niin, että se rengaspaine voisi olla liian korkea tieliikenteeseen – Tämä liittyy siihen, miten autoja testataan laboratorioissa, mutta muuten totta kai ilman voi päästä renkaasta ja sitten voi nauttia tiestä autosta tiellä ajot. Mr. Eckhout. Good afternoon and thank you for being here. Uh, I would like to go to... Kiitos, että olet olette paikalla. Kysymykseen neljä, jossa sanottu on ollut esimerkkeissä, jossa viranomaiset ovat tulkinneet lainsäädäntöä eri tavalla, joka on johtanut erilaisiin testitulkintoihin ja sertifiointeihin. Voisitteko hieman selventää tätä? Minkälaisia esimerkkejä olette nähneet siitä, että asetuksia on tulkittu eri tavalla? No, tärkein on varmasti tämä mm, pahin mahdollinen skenaariotapaus. Eli eh, eri ajoneuvot, joita saadaan yhden hyväksynnän puitteissa. Eli testataan se, jolla on suurimmat päästöt ja ollaanko nyt sitten varmaan siitä, mikä niistä autosta se on. Täytyy ehkä ottaa kolme tai neljä ja yksi saattaa olla se ongelmallisin. Tämä on ehkä tämä yleisin tapaus. Ja toki tämä sitten muuttaa kustannuksia ja myös aikataulua, mitä tyyppi hyväksyntään tulee, jos täytyy neljä kertaa enemmän testata kulkuneuvoja mitä, no tyyppihyväksyntä kattaa enemmän kuin yhden konfiguroidun kulkun neuvon. Eli jossain vaiheessa jonkun täytyy päättää, mitä konfiguraatioita testataan, jotta annetaan varmuus sille, että kaikki ajoneuvot sitten ovat vaatimusten mukaisia. Ovatko tyyppihyväksyntäviranomaiset vaatineet eh, lisätestejä? lisätestejä? No, minulla ei tässä nyt ole tietoja tähän asiaan liittyen. Emme tässä nyt voi antaa mitään esimerkkejä. Eli että tässä nyt vaadittiin lisätestejä ja niitä ei valittu. No usein tyyppihyväksyntäviranomainen on paikallinen, eli aika on tärkeä kysymys. Eli laboratorio, tekniset palvelut, tyyppihyväksyntäviranomainen. Tässä halutaan vain tuote markkinoille mahdollisimman nopeasti. Me kysyimme valmistajilta tätä, mutta he eivät ole kovin avoimia tämän asian suhteen. Yllättävää. Kun me kävimme Tyffissä Saksassa, me saimme vastauksia liittyen tähän kultaisen auton standardeihin. Siellä käytetään... Niin, no voisitteko selittää, kuka asettaa parametrit näille coast down testeille? Coast down tests at Mil- Me teemme aika harvoin tällaisia testejä Milbrookilla me teemme näitä dynamometripäästötestejä laboratoriossa, jossa käytetään parametreja, jotta kehitetään tässä coast down testin yhteydessä. Other test facilities that have... Kuka näitä rullaustestejä sitten tekee? Mm, eli Yhdysvallat kuningaskunnassahan sää on aika vaihtelevaa ja meidän testirata on noin 1,6 kilometriä pitkä. Yleensä tarvitaan mm, pidempi ajorata, joten yleensä mm, toimitaan Etelä-Euroopassa tai USAssa tai muissa maissa, joissa sääolosuhteet ovat paremmat. Better tai sitten sääolosuhteet, jotka antavat parempia numeroita. No, me kuulimme. Eli siis valmistajat saavat sitten parametritulokset ja teidän sitten täytyy käyttää näitä parametreja, jotka valmistajat teille antavat. On aivan oikein, että me saamme nämä rullaustestitulokset oh. valmistajilta. Ei, vaan Tämä on osa siis tyyppi hyväksyntätestausta. Eli tämä testi on yhtä tärkeä, eli koe pitäisi tehdä samoissa olosuhteissa kuin nämä päästötestit, eli laboratorio, jota teknikot valvovat, jota sitten taas tyyppihyväksyntäviranomainen valvoo. Eli vierintäkoe on osa tyyppihyväksyntämenettelyä. Mikä sen vaikutus on, koska me tiedämme, että nämä parametrit on voitu asettaa erittäin hyvin. Miten tämä vaikuttaa teidän tuloksiin ja miten se vaikuttaa näihin vierintäkoe parametreihin. Tämä vaikuttaa päästökokeisiin. Mutta kuinka paljon? No rehellisesti sanottuna en tiedä. No teillä on eri vierintäkoeparametreja. Mikä niiden vaikutus on? No nämä vierintäkoeparametrit ovat sellaisia, jotka me olemme saaneet tai joskus teemme mittauksia itse ja niitä me käytämme sitten testeissä ehkä tässä on joitakin prosentteja eroja, mutta en tiedä kuinka suuri tämä väli, jonka puhutaan huonosta ja hyvästä vierintäkokeesta. Se virtakoe toistetaan suhteellisen samalla tavalla, erot eivät ole kovinkaan suuria. Never. Mutta parametrit eivät siis vastaa todellisia ajo-olosuhteita. No en tiedä, meidän täytyy katsoa markkinatuloksia, niitä pitäisi sitten sit verrata näihin alkuperäisiin virintäkoetuloksiin. Sisevi. Kiitoksia, edustaja Evi. Io torno nuovamente su... Kiitos. Palaan kysymykseen, joka liittyy tähän kultaisiin autoihin. Niin meillä on Euroopan ympäristövirasto ottaa raportti ja ympäristövirasto toteaa, että ovat havainneet, että on kahdeksan kertaa todettu, että on kahdeksan erityyppistä laitetta, joita autoja valmistajat voivat käyttää kahdeksanlaista temppua, renkaat esimerkiksi ja virasto on muitakin välineitä. Se, että käytetään tietyn tyyppi samantyyppisiä voiteluöljyjä ja niin edelleen. Haluaisin nyt tietää, onko niin, että nämä tyyppihyväksynnät ovat totuudenmukaisia, koska julkilausumat ovat totuudenmukaisia. Haluan mitään tietää, kuka valehtelee, jos tällaisia golden cars, eli kultaisia autoja tulee. Onko ne tulla olemassa? Suoraan sanottuna, meillä ei ole kovinkaan suurta paljon todisteita siitä, että käytetään tällaisia kullattuja autoja, golden cars. Emme tiedä, miten valmistajat valitsevat autot näihin hyväksytään kokeisiin, mutta järjestelmä on se, että jos käyttäisiin säännöllisesti tyhjäyksynnässä näissä testeissä tällaisia golden cars-autoja, silloin markkinavalvontatestit, jotka tehtäisiin tämän tyyppisille autoille tulevaisuudessa, osoittaisivat huomattavia eroja testituloksiin verrattuna, jotka on siis testeihin verrattuna, jotka on tehty tyyppihyväksytyn yhteydessä, jolloin tyyppihyväksyntä viranomaisen tulisi tutkia syitä näihin eroihin. Jos säännön, säännöllisesti käytetään, systemaattisesti käytetään näitä golden cars-autioita sanan alennuksia, alennettuja päästötuloksia, niin se kyllä näkyisi myöskin markkina seurannan tuloksissa. Ähm, Kiitos. Mut, täytyy tulevaisuudessa näyttää kenties käytetään. Olen puhunut tästä paljon ja olemme tästä tietoisia. Teidän näkemyksenne siis, että aiemmin sanoitte, että malli tyyppihyväksynnässä sen täytyy olla hyvin pitkälti samankaltainen sen kanssa kuin niin, joita tavallisesti nyt jos on tällaisia pieniä poikkeamia ja on mikä prosenttiosuus on siinä, että mikä on se ero, miten suuri on se prosenttiosuusero auton piirteiden välillä tyyppihyväksynnässä ja sitten kun ajatellaan autoa massatuotannossa. Voitteko antaa jonkinlaisen luvun tästä näistä prosenttieroista? Kuten sanon aiemmin, minä en voi antaa tästä mitään lukutietoa. Se, miten asetus on ollut nyt olemassa edellisiä vuosia. Ajatellaan äh, sitä, että auto hyväksytään, äh, tyyppi hyväksytään, ja niin sitten tehdään markkinaseurantaa ja valvontaa, joka äh, tehdään sitten mark- autojen osalta, ovat markkinoilla, mikä tapahtuu tyyppi jälkeen. Se on jotakin, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. En tiedä. Eh, la ringrazio. Mm, un'ultima domanda. Kiitos. Vielä viimeinen kysymys. Teidän mukaanne pääsyy NOXn korkean tason ilmas, ilmakehässä olisi kenties sitten laittomien äh, estolaitteiden käyttö tai johtuuko tämä siitä, että tyyppi hyväksytään välineitä, jotka täyttävät määräykset vain testitilanteessa ja olemassa tämä ero todellisten ajolosuhteiden tulosten ja testitulosten välillä laboratoriossa. Minä uskon, että se on tämä jälkimmäinen. Se johtuu nimenomaan siitä, että autojen kehitys on edennyt huomattavasti. Niitä käytetään laajemmassa kirjossa erilaisia ajotapoja kuin mitä on nyt tässä ajokokeessa valitseva äh, ajosykli ei vastaa enää tilannetta tällä hetkellä, ja tämä on varmaankin pääsy siihen, että olemassa eroja siinä, minkälaisia päästöjä syntyy sitten, kun ajoneuvoja käytetään äh, verrattuna niihin äh, päästöihin, joita syntyy NEDC-kokeissa. Kyllönen. Thank you, Chair. I'm sorry. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, että saavuin paikalle myöhässä. Minulla on toinen kokous samaan aikaan. Milbrook käyttää kahta järjestelmää, PEMS-järjestelmää. Ähm, mikä on ollut mittauksien tarkkuus teidän PEMS-järjestelmässänne ja äh, mikä mielestäni on tämä 2.1 vaatimusten mukaisuuskerroissa. Onko tämä todellakin parasta, mitä PEMS-järjestelmä saadaan aikaan ja kuinka te meitä, meppejä neuvoisitte, kuinka voisimme parantaa tyyppihyväksyntäjärjestelmää Euroopan unionissa? Mitkä teidän mielestänne ovat par, kaikkein suurimmat syyt tähän päästöskandaalin tyyppihyväksynnän kannalta? I'll, uh, Kiitoksia. Minä pyrin vastaamaan näihin vuorotellen. Uskoakseni me olemme PEMSEä ennakoivaa päästöliseurantajärjestelmää käyttänyt, käyttäneet nyt pari-kolme vuotta. Tämä käynnistyy melkoisen hitaasti, mutta jatkuvasti ja meillä on nyt jonkin verran vaikeuksia saada luotettavia PEMS Ähm, hardware-järjestelmiä toimittajilta. Tämä tilanne on parantunut. Me uskomme, että testit ovat äh, riittävän luotettavia, joten me äh, käytämme tätä nyt tällä hetkellä autotestien hardware-osiossa alustadynametrin yhteydessä. En ole aivan varma siitä, mitkä luvut ovat tarkalleen, mutta ne ovat käyttökelpoisia. Mielestäni tämä 2.1 vaatimusten mukaisuus kerroin osoittaa, että tämä on auton valmistajille hyvin haastava vaatimus. Olemme nähneet monia tutkimuksia, joita on tehty käyttöpäästöjen osalta. Ne ovat olleet jossain tapauksessa kuusinkertaisia ja se, että kuudesta 2,1 on saatu tätä pudotettua, on valtava haaste auton valmistajille. Paljon energiaa ja ponnistuksia on mennyt tähän työhön. Tämä on suuri haaste. Uskoakseni asetusten muokkaamiseen liittyen, jotta me voisimme säädeltyjen testien ja todellisten käyttötulosten välisen eron kattaa Uskoakseni tässä meillä on kysymys siitä, kuinka me voisimme erilaisia todellisissa ajolosuhteissa ja erilaisilla nopeuksilla ja eri ajosykleissä, eri lämpötiloissa mm, ilmeneviä olosuhteita. Ja sitten ehkä meidän pitäisi valikoida erilaisia nopeus- ja lämpötiloja ja niin edespäin seikkoja, jotka vaikuttavat ihmisten ajoneuvoihin päivittäin. Ja sitten voisimme luoda vaatimustenmukaisuuskertoimen, joka vastaa tämänhetkisiä ajoneuvoja ja niiden suoritusta ja sitä, mitä voisimme perustellusti ajoneuvolta ennen suorituksella vaatia tulevaisuudessa. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Nyt siirrymme seuraavaan kysymyskierrokseen. Ja edustaja Scholz ensin, olkaa hyvä. Mr. Burns, um... Herra Burns, kiitos myös minun puoleltani, että vastaatte tänään kysymyksiimme. Haluaisin palata tähän lainsäädäntökysymykseen. Tehän ja kaikki muutkin ovat sanoneet, että lainsäädännössä on heikkouksia ja heikkoudet on esitetty eri tavalla eri edustajien taholta. Mutta minua kiinnostaisi tietää, miten te olette viestineet äh, Britannian viranomaisten ja EU-viranomaisten kanssa, kun on havaittu, että on puutteita Onko tällaista kommunikaatiota ylipäätään ollut vai oletteko sanoneet, että ei, lainsäädäntö on se, mikä se on ja me emme tule puuttumaan siihen, emmekä tee parannusehdotuksia? Um, thank you. Kiitos. Britanniassa keskustelemme siitä, mihin suuntaan asetuksen tulisi kulkea ja sitten viranomaiset vievät tätä viestiä eteenpäin EU-tasolle. Me olemme sen puolella, että asetuksia tulisi päivittää, että testisykliset, testisyklit olisivat ajankohtaisia, koska NEDC on sellainen, että tulisi muuttaa. Mutta Toki meidän näkökulmasta me puollamme sääntöjä, jotka lisäävät testausta, mutta me haluamme tukea tervettä autoteollisuutta koko Euroopassa, joten me edustamme sitä, että siirrytään RDE ja VLTP. -hän. Olemme käyttäneet miljoonia testiolosuhteiden rakentamiseen, jotka vastaavat asetuksen tarpeita ja me todellakin haluaisimme, että teollisuus hyväksyy myös nämä. No, te nyt puhuitte näistä testialueista. Vielä toinen kysymys. Oletteko te pystyneet hoitamaan nämä testit omilla testialueillanne vai oletteko joutuneet eh, tekemään näitä testejä myös valmistajien testialueilla? We act as a laboratory. Me olemme laboratorio, joten me testaamme omilla testialueillamme ja olemme tehneet näin vuodesta 1970 mitä meidän päästötest teihin tulee, niin meidän alueet ovat kohtuullisen vanhoja ja me tulemme nyt rakentamaan uuden laboratorion tulevaisuudessa, joka sitten vastaa uutta sykliä. Me tulemme päivittämään myös vanhat rakenteet. Varmasti testivaatimukset kasvavat tulevaisuudessa. Samanaikaisesti me myös rahoitamme PEMS-järjestelmää ja me kehitämme myös tällaisia testiteitä RDE-testausta varten. Eli täytyy olla tällaisia hyväksyttyjä reittejä, mitä näihin todellisiin ajo-olosuhteisiin tulee. Eli me teemme testejä omilla alueillamme koska sitä kautta me voimme toistaa testejä helpommin. Thank you. paljon kiitoksia, kiitoksia Böns vierailustanne. Te kerroitte, että teitä järkytti tämä Volkswagen-skandaali. Teillä on kuitenkin paljon insinöörejä ja erilaisia teknisiä henkilöitä yrityksessä, ne, jotka tietävät kaiken mahdollisen testeistä. Minua hämmästyttää, että vähän nyt ei ole teidän syynne, mutta minä hämmästelen sitä, kuinka kukaan missään ei epäillyt lainkaan sitä, että jokin yritys voisi huijata erilaisten estolaitteiden avulla Kuinka tämä voi olla niin yllättävää teille? Mehän tiedämme, että 1990-luvulla Yhdysvalloissa eri yritykset käyttivät näitä estolaitteita. Kuinka te voitte olla näin yllättynyt? Kuinka tämä saattaa olla yllätys, että jokin yritys saattaa haluta huijata? Sanoin järkyttynyt enkä yllättynyt. Siinä on ero. sanoin järkyttynyt, sillä meidän kokemuksemme mukaan äm, auton valmistajat ja auton valmistelijoiden insinöörit tekevät kovaa työtä, jotta voisivat täyttää nämä melkoisen vaativat äh, säännöt. Ja he pyrkivät varmistamaan sen, että ajoneuvot, jotka he saattavat markkinoille, vastaavat äh, sääntöjä kaikkina aikoina. Tämä ei aina ole ehkä niin yllättävää, sillä mehän olemme olleet tietoisia siitä, että todellisissa ajo-olosuhteissa ja laboratorioissa tehtyissä päästömittauksissa on ollut suuria eroja. Ja usein tätä on selitty ajoneuvojen nopealla kehityksellä eikä niinkään estolaitteilla. Mutta keskustelitte, keskustelitteko te yrityksessänne sisäisesti siitä, että tämä ero saattaisi johtua estolaitteista? Yes. Yleisesti ottaen me keskustelimme erosta ja totesimme, että ero johtuu siitä, että mm, testisykli oli vanhanaikainen eikä enää äm, mm, ollut pysynyt ajoneuvojen kehityksen ajoneuvojen valmistajien kehityksen vauhdissa. Me keskityimme paljon enemmän siihen, että nämä lailliset ajoneuvot kehittyivät eh, paljon testien ohi. Tämä on siis menneisyyttä, mutta nyt me pyrimme uudistamaan lainsäädäntöä komission aloitteen pohjalta. Ja minua kiinnostaa se, että meidän pitäisi vaihtaa ajattelua lainsäädännössä ja sidosryhmien ja eri ryhmien parissa. Kuinka me voisimme luoda enemmän epäilystä järjestelmän sisälle niin, että te ja muutkin tahot alkaisivat epäillä, kun jotakin erikoista tulee esiin, niin että viime vuoden totesi, toteaisi, että tämä johtuu jostakin testistä. Uskoakseni eräät muutokset RDEn ja VLTPn myötä auttavat tässä ja markkinavalvontaa tulee todennäköisesti vahvistaa asia on sellainen, josta on säätely olemassa, mutta paljonkaan ei ole tehty monien viime vuosien aikana sen eteen. Tämä on itse asiassa se mekanismi, jonka pitäisi äm, jarruttaa kaikkia pyrkimyksiä ryhtyä laittomuksiin. Minun kokemukseni mukaan suurin osa ihmistä kuitenkin haluaa toimia laillisesti, mutta jos ihminen tietää, että riski jäädä kiinni on suuri, äm, hänellä on suuri kimmoke noudattaa sääntöjä. Si- Muutaman me kuulimme äm, epasta, että heillä on kapasiteettia parantaa järjestelmiään? Onko tämä jotakin, mitä voisimme tehdä, jotakin äm, ennakoimattomuutta? Minä tiedustelin meidän insinööriltä, mistä tässä oli kyse. He eivät tienneet, että on melkoisen äh, turhauttavaa. Meidän täytyy luoda jonkinlaisia rajoja tälle, sillä jos me nyt asetamme itsemme auton valmistajan kenkiin, kun hän pyrkii äh, tiettyjen sääntöjen mukaista ajoneuvoa tuottamaan, on tärkeää, että meillä on olemassa rajat. Sillä suoraan sanottuna, jos otetaan hyvin, hyvin kylmä ajoneuvo ja ryhdytään sillä heti kiihdyttämään, paljon päästöjä syntyy. Mutta tämä ei ole sellainen, jos tämä ei ole sellainen tapaus, jotta autonvalmistajan tulee valmistuksessa pohtia, ei ole yllättävää, että päästöt ovat suuret. Mutta Yhdysvalloissa oli tämmöinen Clean Air Act, ähm, joka siis luo vaatimuksen vapaas, pu, puhtaasta ilmasta. Ähm, Euroopan unionin pitäisi ottaa tämä huomioon, äh, tasapuoliset toimintaolosuhteet yrityksille ja niin edespäin. Pitäisikö meidän nyt muuttaa toimintaa? me sanoa, että ensimmäinen prioriteettimme on puhdas ilma ja kaikki muu pitää soveltaa siihen? Niin uskoakseni hyvää molemmissa järjestelmissä. Yhdysvaltain järjestelmä asettaa paljon ähm, vastuuta valmistajille itselleen, äh, itse sertifiointiin. Heidän pitää varmistaa, että heidän ajoneuvonsa ähm, noudattavat sääntöjä ja he saavat äh, rankoja sanktioita, jos näin ei ole. Uskoakseni tämä voi ristiriitaisuutta aiheuttaa siinä, mitä sääntöjä nimenomaisesti autonvalmistajan tulee noudattaa. Ehkäpä tämä ei tue kehitystä kovinkaan paljon. Eurooppalaisen järjestelmän vahvuus on se, että me sanomme, että tietyt testit tulee läpäistä ja markkinavalvontaa esiintyy ja markkinoilla olevia ajoneuvoja tarkastetaan myös, jotta ne ovat yhä vaatimusten mukaiset. Tämäkin on järjestelmä on vaikea sanoa, kumpi on parempi. Meidän täytyy ehkä Yhdysvalloissa ottaa kuitenkin jotakin mallia. He löysivät tämän skandaalin, me emme. Heillä on hyvin paljon erilaisia syklejä. Meillä on viisi tunnettua sykliä. Minä en ymmärrä tätä tuntemattomien testien käsitettä. Tämä on potentiaalisesti melkoisen vaikea asia. On vaikeaa. Ähm, sertifioida sitä, että tuote vastaa vaatimuksia, jos ei tiedä, mistä on kyse. Mutta voisiko tämä auttaa? Kyllä ymmärrän tämän me haluamme kuitenkin, että ihmisillä on tasapuoliset toimintaolosuhteet ja me haluamme, että ne ihmiset, joiden toimintaa säädellään, tietävät, minkä perusteella heitä arvioidaan. Edustakin Kiitos puheenjohtaja. Niin, herra Burns, tämä mielenkiintoinen iltapäivä. Mielenkiintoinen ero siinä, että olitte järkyttynyt, mutta ette yllättynyt. Haluaisin todistaa ymmärtää, mitä tarkoitat, että voi olla järkyttynyt, mutta ette mitenkään yllättynyt Tämä on mielenkiintoista oppimista, opittavaa parlamentin esille. Kiitos sitä. Mutta nyt palaisin tähän riippumattomuuden käsitteeseen. Kirjallisessa vastauksessanne kysymykseen viisitte puhutte tähän syytöksen, että olisi ollut tällainen eturistiriita silloin, kun Milbrook kuului General Motorsille. Te sanoitte, että teillä on erittäin pätevää henkilöstöä. Voitteko antaa minulle yleiskuvan siitä, miten paljon teillä on sellaista asiantuntijahenkilöstä, jotka ovat tulleet autoteollisuudesta tai ovat sitten siirtyneet autoteollisuuteen? Um, in, in gen- Yleisesti ottaen työntekijämme ovat olleet testialalla ja enimmäkseen autoteollisuudessa uransa aikana, joten työntekijämme yleisesti ottaen tulevat tuolta teollisuuden alalta – mutta niin, että heidän urallaan on painottunut nimenomaan eh, test, testit, mitä he ovat tehneet siis eh, enimmäkseen koko eh, työelämänsä ajan, joten meillä on melkoista kokemusta, asiantuntemusta tältä alueelta. Vastaako tämä nyt riittävässä määrin teidän kysymykseenne? Kysymys kuuluu tietysti, missä määrin voi olla sitten eturistiriitoja silloin, kun entinen General Motorsin työntekijä nyt sitten valvoo General Motorsin ajoneuvoja. Mitä politiikassa yleensä on aina se, että kun joku on asianosainen, niin hän on jäävi, eli hän ei toteuttaa te- testejä omille tuotteille. Onko teillä sisäisiä sääntöjä, että jos jokin työntekijä on tullut tietyn autovalmistajan palveluksesta, että he saa sitten mukana tekemässä tietynlaisia testejä. Onko tällaista sisäistä väärin sitoumustumista tällaiseen? Ei, meillä ei ole tällaisia sääntöjä. Säännöt, jotka meillä ovat, ovat se, että me raportoimme tuloksista, joita meillä syntyy testeissä. Me teemme hyvin korkean laatuisia testejä. Käytännössä katsoen kaikki työntekijämme ovat ensin General Motorsin työntekijöitä, koska olimme General Motorsin kuuluva laitos vuoteen 2013, 2013 joulukuuhun saakka. Eli meillä kaikki, lähes kaikki ovat entisiä General Motorsin työntekijöitä, mutta meillä on laatun arvota järjestelmät olemassa, joita arvioidaan myöskin ulkoisesti ja meidän raportointiamme valvoo tekninen yksikkö, joten on erilaisia valvontajärjestelmiä itse järjestämistä, jotka valmistavat sen, että me raportoimme vain täsmällisiä testituloksia. Kuten sanoin alussa, on tämän perustavanlaatuista ajatellen meidän yritystoimintaamme, että me edelleenkin jatkamme täysin riippumattomana testien järjestäjänä, riippumatta siitä, kuka testejä pyytää? No sitten lisää vielä tähän toisen kysymysjakson vielä. Mi- viittaisin nyt sitten toiseen vastaukseen, jonka italainen kollega antoi. En tiedä, olitteko silloin paikalla. Hän sanoi, että tämä estolaite 22 minuutin jälkeen aktivoituu automaattisesti ja, ja tiettyissä ajoneuvoissa tuo aktivoituminen tapahtuu moottorin suojelemiseksi. Mitä te ajattelette, kun teillä on teknistä kokemusta tällaisesta arviosta? Um, Suoraan sanottuna olen haluton vastaamaan tällaisen. Minä en ole insinööri, joten henkilökohtaisesti minulla ei ole tuollaista teknistä asiantuntemusta. Minusta Tämä olisi hyväksyttävää vain, jos valmistaja olisi vakuuttanut tyyppihyväksyntäviranomaisen siitä, että tuo on välttämätön tuo laite moottorin suojaamiseksi tai jos tämä sitten kuuluu tähän niin sanottuun normaaliin ajamiseen, josta puhuin myös sanoa, että sitä oli hyvin määritelty. No sitten odotan teknisen asiantuntijan vastausta tähän kysymykseen. Kysymys on nyt minulle tärkeä. eikä te voitte antaa yleisemmän vastauksen kysymykseen, joka liittyy laboratorioiden yhteistyöhön. Unohdetaan nyt Brexit. Te haluatte nyt jättää meidän mukavan Euroopan unionimme, mutta onko yhteistyötä riippumattomien laboratorioiden kanssa Euroopassa vai onko niitä sitä ei enää tapahdu? Jos yhteistyö tapahtuu, missä muodossa? Ja onko kilpailu vai onko kilpailutilanne sellainen, että kaikki työskentelevät vain itsekseen omissa laboratorioissaan? Kiitos kysymyksestä. Ja pahoittelen Brexitia yhtä paljon kuin te kaikki. Minä en tullakaan toivonut sitä. Um, I think in terms of the... Mitä tulee näihin laboratorioihin? Tietyllä tasolla me kilpailemme. Meillä on samat tyyppisiä asiakkaita. Kilpailemme heidän toimeksiannoistaan mutta niin kuin monissa samankaltaisissa tilanteissa meillä on tietysti myöskin yhteinen etu, joka on se, että meidän alamme pysyy terveenä. Ja me kohtaamme tietynlaisissa kaupan alan järjestöissä ja teollisuuden alan foorumeilla, joissa keskustelemme esimerkiksi uusien, uudien, uusien asetusten hyväksymisestä ja pyrimme varmistamaan sen, että me alana pystymme tarjoamaan vaadittuja testejä meidän asiakkaillemme silloin, kun hyväksytään uusia asetuksia. Joten me olemme osa tätä sekoitusta, jossa voidaan puhua siitä, minkälaisia säädöksiä pitäisi kehitellä, minua pitäisi panna toimeen, pystyykö teollisuus tuottamaan tällaisia ajoneuvoja, jotka vastaavat nämä, näitä määräyksiä, ja pystyykö testausala täyttämään vaatimukset. Sanin Grazie Presidente e ringrazio molto anche... Kiitos rouva puheenjohtaja ja kiitokset herra Burnsille tähän astisista vastauksista. Minulla oli oikeastaan aika paljonkin kysymyksiä, mutta tässä keskustelun tiimellyksessä oikeastaan sain jo kaikkiin vastauksen. Muutama lyhyt kysymys kuitenkin. Onko jotain menettelytapoja, joita valmistajat käyttäjät, joita voitaisiin määritellä estolaitteiksi. Eli esimerkiksi kun lämpötila on yli 17 astetta, niin sitten tiettyjä laitteita laitetaan pois päältä. Te olette sanoneet, että päästöt ovat korkeampia lämmin käynnistyksessä. Eikö tämä ole vähän paradoksaalista? Eikö lämmin moottori ole jo päässyt tähän normaalin polttolämpötilaan? Eikö sen pitäisi toimia paremmin kuin kylmän moottorin vai eikö? Mitä kysymyksen ensimmäisen osaan tulee, meillä ei ole todisteita siitä, että estolaitetta käytettäisiin laajasti. Siksi me olemme niin shokerattuja, kun Volkswagen-skandaali paljastui. Me tiedämme, että on eroja ähm, RD-mittausten ja muiden mittausten välillä, mutta omissa testeissämme emme ole nähneet todisteita estolaitteista. Mitä tähän käynnistykseen, tulee kylmä käynnistys tai lämmin käynnistys. Minä en ole asiantuntija, mutta tietysti olisi ehkä outoa, jos kylmä käynnistys olisi tehokkaampi. Ja tätä varmasti täytyisi sitten tutkia lisää. Minä en tässä nyt voi mitään johtopäätöksiä, mutta varmasti useimmat insinöörit sanoisivat, että tämä täytyy siis selittää jollain tavalla. Sì, grazie. Un'altra rapidissima questione. Kiitos. Vielä yksi lyhyt kysymys, jonka haluaisin teille esittää. Me olemme nyt todenneet, että tämä Päästöjenhallintajärjestelmä on hyvin monimutkainen ja minulle on yllättävää, että hyvin usein käytetään laboratorioita, jotka kuuluvat kulkuneuvojen piiriin, mutta ne kuitenkin harjoittavat näitä päästötestejä. Eikö tässä nyt ole tietynlainen intressikonflikti? Eli se, jota valvotaan, tekee valvontakokeet itse. As a, as a professional. Minä olen insinööri ja mielestäni on täysin mahdollista, että asiantuntijat tekevät testejä mm, arvioidakseen kollegojen työtä samassa yrityksessä. Ja olen ollut töissä myös lento liikenteen puitteissa ja siellä järjestelmä on samantyyppinen ja siellä se ei ole aiheuttanut mitään ongelmaa, koska olen sielläkin valvonut tuotetta, jota käytettiin lentokoneessa, jota itse lensin. Eli tämä sama koskee myös autoteollisuutta. Eli jos valmistajan omaa laboratoriota käytetään, niin sitten laboratorio ja testit, joita tehdään, niiden täytyy olla sellaisia, joita tekniset palvelut sitten valvovat. Ja sitten kun on riippumattomuus teknisen palvelun ja laboratorion välillä, niin siinä ei pitäisi olla mitään ongelmia. Mutta tietysti haaste on kommunikoida tämä kuluttajille tämänhetkisessä tilanteessa. Tämä on todellakin valtava haaste. Kiitos puheenjohtaja herra Burns. Minä haluaisin palata asiaan, joka oli jo esillä, joka liittyy tähän eri tulkintaan, joka liittyvät tyyppihyväksyntään. Näettekö te yhteyden näiden eri tulkintojen osalta esimerkiksi Luxemburgissa, jossa ei ole autojen valmistajaa, mutta, jossa monet toteuttavat tyyppihyväksynnän tai Iso-Britannia, jossa kyllä on tuottajia, valmistajia, mutta sitten kuitenkin myöskin moni valmistajia, jotka pyrkivät siellä toteuttamaan tämän tyyppihyväksynnän. Um, Suoraan sanottuna en tiedä, Onko niin, että iso britannian valmistajat käyttävät tyyppihyväksyntää muualla, joten on lähdet kenenkään käymään Luxemburgissa, heidän pitäisi kysyä heiltä, miten he valitsevat sen paikan. Minusta tämä on aika kysymys. Monet ovat todella kiinnostuneita ajasta siitä, että saadaan viedä testit lävitse tietyn ajan puitteissa, koska saaminen markkinoille on hyvin tärkeää valmistajille. On linja-autovalmistajia, jotka tekevät hyvin kalliita maita, valitsee tyypihyväksyntä viranomaisen hinnan pohjalta. Siinä kaikki. Minun tietääkseni enemmistö katsoo sitä, miten nopeasti tuote voidaan saada tyyppihyväksynnästä lävitse niin, että voidaan saada tuote markkinoille. Joten ymmärrän teidän kannalta katsottuna nämä eri tulkinnat, jotka te mainitsitte kirjallisessa vastauksessa, eivät ole mitenkään yhteydessä siihen, minkä maan valmistaja valitsee tätä tyyppihyväksyntää varten. Niin, minä ajattelen, että pahimmassa tapauksessa, mainitsin sen aiemmin, jos tietyn tyyppinen, ty, jokin tyyppihyväksyvä viranomainen vaatii paljon testejä, jotka vievät enemmän aikaa, se saattaa vaikuttaa tähän mutta kysymys on siis siitä, miten nopeasti tuote voidaan saada markkinoille, ajoneuvo saadaan markkinoille. Tämä on hyvin tärkeää, koska myynti, joka saadaan ajoneuvon nimenomaan elinkaaren alkuvaiheessa, ovat juuri niitä, jotka ovat korkeita tuloja. Sitten tulevaisuutta ajatellen, mm, ajatellen uutta asetusta, onko taattaa se, että se johtaa sitten, että tulevaisuus olisi valoisampi alalle minä luulen, että dieselalalle on olemassa tiettyjä riskejä. Työtä on menossa paljon, jolla pyritään vähentämään päästöjä dieselajoneuvoista. Ja jos katsoo kehitystä ja päästöjen vähentymistä, niin on vaikuttavaa se, mitä on saatu aikaan päästöjen, siis päästöjen vähentämisen osalta – Tällä hetkellä vain on tällainen imago ongelma mikä on haaste, sillä nyt painotetaan paljon ilmanlaatua, nimenomaan kaupungeissa. Mutta jos katsoo sitten, miksi dieselistä tuli niin suosittu, niin se johtuu siitä, että oltiin huolestuneita CO2-päästöistä ja ilmastonmuutoksesta. Ja edelleenkin on suuri ero CO2-päästöissä dieselin ja bensiinimoottoreiden välillä. Herbrandi. Herbrandi. Thank you, Chair. Mr. Mr. Burns. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Johtaja Burns, kun aloitimme tämän tutkinnan, en pystynyt ymmärtämään, miksi autonvalmistajat äh, käänsivät äh, todellisissa ajolosuhteissa mittausjärjestelmänsä pois päältä, kun se oli olemassa autoissa. Ja minä siis kysyin sisäpiirin tietoa asiasta, miksi näin tapahtui. Ja todettiin, että äh, tarkastelin asiaa aivan väärinpäin auton valmistajien puolta. Äh, minulle sanottiin, että auton valmistajien ainut tavoite on EDC-testi läpäistä. Ja äh, sen jälkeen kun auto on tämän testin läpäissyt, on aivan sama, mitä se todellisessa elämässä tekee. Tämä oli heidän vastauksensa siihen, miksi nämä järjestelmät kytkeytyvät pois päältä. Oletteko te samaa mieltä, että tämä on autonvalmistajien perustavoite? Minä en ole autonvalmistaja, joten minulla on vaikea puhua heidän puolestaan. Heidän täytyy noudattaa sääntöjä. Tiedämme sen ja heidän täytyy tuottaa ajoneuvoja, jotka kuluttajat haluavat ostaa. Uskoakseni siis heitä ajaa vaikka monet erilaiset motiivit, jotta he nyt melko monimutkaiset vaatimukset pystyisivät Ähm, täyttämään, kun suunnittelevat tiettyjä ajoneuvoja, mutta tiedän, että äh, sääntöjen mukaisuus on hyvin korkealla heidän listallaan. Kiitoksia. Toinen kysymykseni liittyy eräseen asiaan, jonka mainitsit aikaisemmin tänään. 2,1 äh, vaatimusten mukaisuus kertoimista. Sanoitte, että tämä olisi melkoisen vaikea taso ajoneuvon valmistajille saavuttaa. Ehkä voisitte selittää tätä hiukan paremmin. Tarkoitatteko te, että kaikenlaiset dieselautot vai vain pienemmät dieselautot olisivat vaikeuksissa, sillä teknologiahan on olemassa. Hinnat saattaisivat olla erityisesti pienille autoille melkoisen kalliit, mutta ne usein laskevat äh, hyvin nopeasti, kun teknologiaa käytetään yleisemmin. Voisitko hiukan täsmällisemmin puhua tästä haasteellisuudesta? Minun kommenttini perustuu nykyisiin ajoneuvojen todellisten ajoolosuhteiden testituloksiin, jos sitä verrataan tähän 40 milligramman äh, säännönmukaisen tasoon. Mukaisen tasoon. Äh, monet testit osoittavat, että viisin tai kuusinkertaiset päästöt tällä hetkellä ovat todellisuutta äm, autoalalla. Jos meillä on auto, joka tekee kuusinkertaiset päästöt vaatimuksiin verrattuna ja laskemme tämän kertoimen 2,1, me pyydämme ajoneuvon valmistajia kahdella kolmasosalla leikkaamaan päästöjä. Tämä on suuri haaste teknisesti ja taloudellisesti. Suurissa autoissa saattaa olla suurempia haasteita, mutta jos ne ovat kalliimpia ajoneuvoja, se voidaan käyttää kalliimpaa teknologiaa. Ja sitten pienissä ajoneuvoissa on toisen tyyppisiä ongelmia liittyen myöskin tämän käytettävän laitteiston hintaan. 6-2,1 laskeminen on suuri haaste, se ei ole itsestään selvää. Lopultakin edustaja Eckhardt, olkaa hyvä. Yeah, maybe continuing a bit on. No jatkan ehkä tästä viimeisestä kysymyksestä. Ehkä me voimme tarkastella asiaa vähän yleisemmin. Kiinnitin huomata huomioon, että valmistajat haluavat valmistaa toimivia autoja. He eivät halua tehdä laittomia kulkuneuvoja, mutta nyt kun autot toimivat tehokkaammin, niin tämä on kylmäkäynnistyksen ja lämminkäynnistyksen ero. No, jos tietää, että 53 autosta, jotka testattiin Saksassa, 48 toimivat paremmin kylmäkäynnistyksellä. Ja tämä on yllättävä tulos. Tässähän, tässähän nousee tunne, että tämä ei voi pitää paikkansa. Ja, eli epäilemme sitä, että tekevätkö valmistajat kaikkiensa tuottakseen hyviä, kestäviä, puhtaita autoja. Eli mistä tämä luottamus tulee, että mm, he tekevät hyvää työtä? The trust from... No, tämä luottamus tulee siitä, että tunnen yksilöitä, teollisuuden piirissä, tiedä miten he käyttäytyvät, tiedä mitä kysymyksiä he meille asettavat ja mitä he pyytävät meitä tekemään. Ja tämä pyrkii siihen, että he haluavat toimia laillisesti. Me teemme hyvin paljon kehitysvaiheessa oleviin autoihin testejä varmistaaksemme, että nämä pääsevät tyyppihyväksyntätesteistä läpi. When they... Mutta jos hyväksytään 5-7 kertaa enemmän. Siis tämähän nyt on laitonta, mitä näihin päästöihin tulee. Noin. Tämä perustuu sykliin, joka ei ole tämän päivän mukainen. Eli tämä perustuu uuteen eurooppalaisen ajosykliin e NEDC. Tämä koskee ainoastaan tyyppihyväksyntää, mutta lainsäädännöstä pitää pitää kiinni ja siinä on raja-arvo mutta tämä raja-arvo tulkitaan tyyppihyväksyntävaatimuksen näkökulmasta. No asetus, jos se ei ole tämän hetken vaatimusten mukaan, mutta lainsäädännössä sanotaan, että pitää kiinni tästä normaalikäytöstä. Oletteko koskaan kysyneet Brysselistä jotakuta selvittämään tätä. Jos haluaa pitää kiinni lainsäädännöstä, niin varmasti tekin nyt olette sitten selvittäneet tämän kysymyksen. Me, kyllä me eri komiteoissa vaadimme asetusten päivittämistä, koska teollisuuden piirissä on tiedossa, että NE dc puitteissa mittaukset eivät ole enää relevantteja autoille tai kuljettajille tänä päivänä. Ja asetuksia täytyy päivittää. No, se tapahtuu hitaasti, mutta kyllä se tapahtuu. Mutta tässä ei pitäisi nyt sanoa, että tässä on epänormaali testitulos, Saksan tulos siis ja sitten siitä vedettäisiin johtopäätös, että kaikki tekevät jotain laitonta. Ja siis valmistajat pitävät kiinni asetuksista. Tämä on, nämä ovat siis puitteet. Jos on olemassa asetus, niin toki sitten mm, toimitaan sen mukaisesti. No, me tiedämme, että estolaitteet ovat kiellettyjä ja ainoa syy, mitä näihin outoihin mm, tuloksiin tulee, se liittyy ohjelmistoon. Ja tämähän nyt haiskahtaa estolaitteelta, se näyttää estolaitteelta, mutta tähän asti tyyppihyväksyntä viranomaiset eivät ole sanoneet, että se on estolaite. Mutta en nyt sanoisi, että ei ole mitään ongelmaa. Sanoisitteko te? Jos sen on teknisesti poikkeavaa, niin sitä täytyy tutkia mutta olen eri mieltä siitä, että tässä hypätään johtopäätökseen, että se olisi laitonta. Mahdollisesti on järkeviä selityksiä, jotka ovat laillisia, ja valmistajat ovat siis sopeutuneet asetukseen. Jos tämä ei ole toivottavaa, niin sitten täytyy tarkastella asetusta. Sitten asetus ja toiveet eivät ole yhdenmukaisia ja asetusta tulisi päivittää, jotta sitten valmistajat toimivat eri tavalla, koska valmistajat haluavat toimia laillisesti. Ei kukaan nyt katso Volkswagen, että tehtiinpä siellä hienoa työtä. Sehän oli aivan katastrofi Volkswagenille. An interesting view. Tämä on mielenkiintoinen näkökanta. Nyt eh, johtona Byrns olemme päässeet kuulemisemme päätökseen. Puhun varmastikin kaikkien meidän puolestamme, kun haluaisin kiittää teitä näistä selkeistä vastauksista. Se on aina suureksi avuksi eräisiin kysymyksiin emme saaneet ehkäpä teknisistä syistä vastauksia, mutta äh, näitä kysymyksiä voidaan esittää vielä kirjallisesti ja kaikki kollegat, jotka haluavat äh, vielä kirjallisesti kysymyksiä esittää 17. lokakuuta mennessä, niin voivat tehdä. Ja kaikki tapaamme uudelleen kello, huomenna aamulla kello 9.